teille. Onko vastustavia huomioita? Ei ole. Joten pöytäkirja on täten hyväksytty. Esityslistan mukaan käsittelyssä ovat neuvoston ja komission julkilausumat lähi ja Gaasasta. On erityisen suuri ilo saada toivottaa tervetulleeksi puheenjohtajavaltion ulkoministeri herra Schwarzenberg joka matkustaa vielä tänään Etelä-Afrikkaan. Monet aikaisemmat ministerit ovat lähettäneet jonkun muun tilalleen korvaamaan heitä ja siksi onkin erityisen suuri ilo, että herra ministeri tuli itse paikalle. Olemme tyytyväisiä myös siihen, että vastaava komission jäsen rouva Benita Ferrero Waldner, joka tuntee Gazan tilanteen oikein hyvin ja on ollut paikallakin, on tänään täällä. Tervetuloa. Ja parlamentin jäseniä on paikalla melkoisen vähän, mutta he ovat kaikki erittäin sitoutuneita käsittelemään näitä Gazan liittyviä kysymyksiä. Nyt herra Schwarzenberger, Berg, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat jäsenet, kiitos siitä, että annatte minulle puheenvuoron tässä hyvin ajankohtaisessa keskustelussa dramaattisesta tilanteesta Lähi-idässä. Puhemies, Israelin sotilaallisen kampanjan alusta 27.9. olemme voineet todeta, että tilanne on hyvin syvästi huonontunut. Mitä tulee humanitaarisiin seurauksiin, nehän ovat hyvin dramaattisia, mitä Gazan väestöön tulee. Operaation alusta yli 900 palestiinalaista on kuollut, 30 prosenttia näistä on naisia ja lapsia. Me olemme syvästi pahoillamme siitä, että tästä, ja sen olemme useaan kertaan toistaneet puheenjohtajavaltion ohjelmassa. Se, että näin paljon siviilivahinkoja on ollut ja haluamme tosiaan esittää vilpittömät surunvalittelumme uhrien perheille – olemme ennen kaikkea huolestuneita sellaisesta välikohtauksista, joissa esimerkiksi YK koulua vastaan hyökättiin ja myös siis humanitaarisia apua lähetyksiä vastaan on hyökätty, joten on syntynyt kuolemantapauksia. Satoja palestiinalaisia on ö, vahingoittunut, loukkaantunut ja YK on viraston mukaan arviolta 28 000 ihmistä on joutunut lähtemään pakoon. Ja hyvin suuri määrä näistä ihmisistä ovat joutuneet erilaisiin pakolais, erilaisille pakolaisleireille tai väliaikaisiin suojiin – Suurin humanitaarinen tarve koskee suurta vahingoittuneiden, haavoittuneiden määrää ja terveyspalveluja sekä kodittomaksi joutuneita, jotka tarvitsevat erityisapua, kuten ruokaa, suojan, vettä. Sen jälkeen, kun vesijärjestelmä, vesijohtojärjestelmä on pahasti vahingoittunut ja vaatii pikaista korjausta Gassan väestöllä, tuskin on mahdollisuus saada turvallista vettä vettä. Siksi juomaveden toimittaminen on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista. On myös laaja elintarvikepula, joka koskettaa kaikkia väestön osia. Viime syksy, syyskuusta kansainvälisten kansalaisjärjestöjen henkilöstö ei ole päässyt Gaasaan, jotta se voisi siellä valvoa humanitaarista apua asianmukaisesti. Ne, jotka ovat päässeet Gazaan sen jälkeen, kun Israel aloitti sotilastoimensa, ja tässä on kysymys 55 äh, avustuksia sisältävistä äh, kuljettavista kuorma-autosta, jotka, joita ei ole päästetty maahan ja 80 prosenttia väestöstä on tullut avusta riippuvaisiksi. Euroopan unioni on hyvin läheltä, lähesti seurannut näitä traagisia tapahtumia. Viis, kolme päivää sen jälkeen, kun Israelin sotilastoimet alkoivat, ulkoministerit pitivät erityisen ylimääräisen kokouksen Pariisissa keskustakseen tilanteesta ja vaativat välitöntä aselepoa ja sitä, että rauhanprosessia vauhditettaisiin, aloitettaisiin rauhanprosessin valmistelu. Mitä humanitaariseen kriisiin tulee, puheenjohtajisto on lähettänyt diplomaattisen valtuuskunnan Lähi-Itään ja 4. ja 6. tammikuuta käytiin Egyptissä, Israelissa, palestiinalaishallinnon luona ja Jordaniassa, Syyriassa, Libanonissa ja Turkissa. Päätöslauseema on alkanut hahmotella ja siinä vaaditaan ensin että Hamas lopettaa rakettien lähettämisen ampumisen Israeliin ja vaatii Israelin armeijaa toimimaan niin, että aputoimitukset, humanitaarinen apu voidaan toimittaa, samoin kuin myös kipeästi tarvittava te, kipeästi tarvittavat lääkkeet. Israel on kärsinyt raketeista, Gaassa on todellakin kärsinyt taloussaarrosta. Jotta voitaisiin saada aikaan kestävä aselepu, meidän pitäisi löytää järkevä kompromissi ja saada aikaan se, että rakettien ampuminen lopetettaisiin ja että rajanylityspaikat avattaisiin uudelleen. Tässähän on kysymys siitä, että on jännitteitä, rajojen ylittävät jännitteet ratkaistava. Ja on, tämän täytyy myös johtaa kaikkien rajan ylityspaikkojen järjestelmälliseen ja valvottuun avaamiseen niin, että tämä voisi mahdollistaa talouskehityksen. Ja vaaditaan kansainvälisiä valtuuskuntia valvomaan ja Euroopan unioni on valmis auttamaan rajojen, rajanylityspaikkojen avaamisessa ja laajentamaan Euroopan rajavalvontaviraston toimivaltuuksia. Ja tiedämme, että Israel on on valmis sallimaan kipeästi tarvittavat elintarvike- lääkelähetykset Gazaan. Mutta siis suuri humanitaarinen apu, jota Gaza epätoivoisesti tarvitsee, se ollaan siis valmis hyväksymään samalla kuin myös, samalla kuin myös peruspalvelut. Israelin on taattava turvallinen eh, avun toimittaminen mukaan lukien elintarvikkeet, lääkkeet ja polttoaineet Alex, äh, Palestiinan siviiliväestölle Gaasan kaistalla. Ja myös se, että sekä siviilihenkilöstö ja humanitaarinen apuhenkilöstö voi eh, turvallisesti kulkea Gaasaan. Mitä Gaasan ratkaisuun tulee, niin se, sitä ei saada aikaan ennen kuin koko alueella saadaan aikaan rauha. Meillä on monimutkaisia haasteita edessämme ja vaadimme uutta strategiaa, jossa, käsit, jossa on otettu huomioon koko Palestiinan poliittinen tilanne. Ja se, että rauhanneuvottelut on aloitettava uudelleen. Palestiinan hallituksen edustajat – Me tuemme välitystoimia, joihin Egypti on ryhtynyt, ja myös Arabiliiton marraskuista päätöslauselmaa, jossa, jonka joppupäätelmissä vuodelta joulukuusta 2008 sanotaan, että Euroopan unioni on valmis tukemaan palestiinalaishallintoa Euroopan unioni korostaa tarvetta saada aikaan oikeudenmukainen, kattava, pysyvä rauha Lähi-Itään. Ja samalla halutaan ratkaista kaikki ratkaisemattomat asiat palestinalaiskonfliktissa. Kestävä ja kattava ratkaisu riippuu siis kunkin osapuolen puolelta vaaditaan suuria ponnisteluja, jotta voitaisiin saada aikaan rauha alueella. Ja jos tässä on kysymys siis kahdesta demokraattisesta valtiosta, jotka voisivat elää rauhassa rintarinnan sitä, turvallisesti viimeinen väkivallan purkaus Lähi-idässä on siis poliittinen vahinko, jonka kaikki tämä taistelu on aiheuttanut, on saanut aikaan alueellista polarisoitumista ja radikalisoitumista. Mutta jatkuvasti on kuitenkin yritettävä tukea ja kannustaa maltillisia voimia. On kysymys siitä, että turva saadaan turvalliset olot aikaan tälle alueelle, joka on kärsinyt liian kauan. Siksi vaaditaan kiireellisiä toimia, jotta voitaisiin korjata sotilastoimien aiheuttamat vahingot ja sillä tavalla saada aikaan – tasapainoisesti neuvoteltu ratkaisu. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Herzlichen Dank, Herr Außenminister. Kiitoksia ulkoministeri Schwarzenberg. Seuraavaksi komissaari Ferrero Waldner. Uh, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtaja, parlamentin jäsenet. Varmasti kaikki toivoimme ja uskoimme, että vuosi 2009 alkaisi myönteisemmällä tavalla. Ikävä kyllä järkyttävä konflikti on vallalla kolmatta viikkoa Gaasassa. Se on valtava huolen aihe, niin kuin eilenkin keskustelimme ulkoasainvaliokunnan ja valiokunnan kokouksissa mukana. Neuvostossa mukana oli myös parlamentin jäsen, jotka olivat vierailla Kaasassa viime viikolla. Tässä on jo neuvoston puheenjohtaja mainitsi, miten joka päivä tilastotiedot näyttävät yhä synkemmiltä, mitä tulee kuolemantapauksiin ja haavoittuneisiin. On enemmän todisteita siitä, että uhrit kärsivät palovammoista, väestö kärsii äh, lääkkeiden, elintarvikkeiden, polttoaineiden pulasta ja tietenkin myös infrastruktuuri ja talot ovat pitkälti tuhottuja, mutta Israelkin on tässä menettänyt ja se on joutunut kärsimään sadoista rakettihyökkäyksistä kohteena Israelin siviiliväestö. Mutta ikävä kyllä tästä sodassa syntyy aina valtavaa inhimillistä kärsimystä ja tämä sota ei todellakaan ole mikään poikkeus tämän takia. Kun ajatellaan sen lisäksi, että on välitöntä tuhoisaa vaikutusta, se lykkää rauhan mahdollisuudet kauemmas horisonttiin, heikentää arabien rauhanaloitetta ja tässä on mahdollista se, sekin, että tämä vaikuttaa erittäin kielteisesti koko alueen vakauteen. Minä haluaisin lyhyesti luonnehtia diplomaattisia toimia, joihin olemme kaikki yhdessä ryhtyneet, jotta konflikti päättyisi ja sitten pohdimme näitä keski- ja pitkän aikavälin tavoitteita ja haasteita. Olemme olleet ykkös, ensimmäisestä päivästä lähtien aktiivisia. Tämä on tärkeä seikka mainita. Tiedämme, että emme ole siellä mikään päätoimija, mutta erittäin tärkeitä kuitenkin edelleen. Ja tämän takia kun ajatellaan kriisin syntymistä ja reaktiota siihen. Ulkoasiaministeriöiden hätäkokous Pariisissa 13. joulukuuta oli erittäin tärkeää. Sillä pystyttiin kehittelemään ehdotuksia Pariisin julkilausumalla, jotta konflikti päättyisi. Me tietenkin käytimme tätä tekstiä hyväksemme vierailumme siellä. Tähän liittyy kolme tekijää. Ennen kaikkea Pariisin julkilausuma vaati sitä, että välittömästi saataisiin aikaan humanitaarinen tulitako mukaan lukien molemmat osapuolet. Hamas lopettaisi rakettiiskut ja Israel lopettaisi sotilastoimensa. Me vetosimme tulitauon puolesta, jotta sitä seuraisi myös pysyvä normaali rajojen avaaminen, niin kuin on todettu sopimuksen liikkumisesta. Me ehdotimme että voisimme avustaa rajojen avaamisessa Gazalla, ja me sanoimme, että olisimme valmiit tarkastelemaan sitä mahdollisuutta, että laajennettaisiin järjestelmää muihin ylityspaikkoihin sillä edellytyksellä, että meidän turvatakemme olisi täyttyneet. Me korostimme, kuinka tärkeää humanitaarinen apu oli, ja näiden ehtojen piti täyttyä. Tässä vaadimme sitä, että välittömästi ylityspaikat avattaisiin, jotta kipeästi tarvittaisiin tuotettuja elintarvikkeita, lääkkeitä saataisiin Kasan alueelle, jotta humanitaarisen avunantajat pääsevät alueelle ja myös voitaisiin evakuoida haavoittuneita. Kolmanneksi me toistimme oman kantamme siitä, että mitään sotilaista ratkaisua tosiaankaan tähän konfliktiin ei ole, vaan että rauhanprosessi on ainoa tapa edetä ja ponnistelua täytyy tiivistää heti, kun löydämme, saamme aikaan kestävän tulitauon. Suoritimme tehtävämme siellä, niin kuin kuulitte, yhdessä herra Sarkosyin delegaation kanssa. Hän oli suunnat matkaa myös Libanoniin ja Syyriaan ja päätti sitten vierailla myös Isoissa ja Egyptissä, jotta uudelleen vahvistettaisiin näitä ponnisteluita, jotka liittyivät 13. joulukuuta julkilausumaamme. Siksi onkin tärkeää sanoa, että luonnollisesti Ranska tällä hetkellä johtaa turvallisuusneuvostoa, joten tämä oli erittäin tärkeä aloite. Me koordinoimme läheisessä yhteistyössä vierailuja mukaan lukien. Meillä oli yhteinen vierailu Ramalassa. Silloin presidentti Sarkozy kertoi omasta tulitaukosuunnitelmastaan ja me Troikassa olimme tehneet tavallaan tälle tietä neuvotteluidemme kanssa, pääosapuolten kanssa, erityisesti Jerusalemissa ja Egyptissä. Nämä ponnistelut vahvistivat tosiaan toisiaan ja lähettivät vahvan yhtenäisen viestin EUsta. Troika välitti EUn instituutioiden kannan, mutta osoitti myös, että olimme siellä läsnä. Ja mielestäni oli tärkeää, että presidentti Sarkozy kävi myös Syyriassa ja sitten Solana meni hänen mukaansa sieltä Libanonin ja konsultoivat myös Turkin kanssa näistä kysymyksistä. Tämä oli mielestäni kaikki tarpeen. Minä korostan aivan erityisesti humanitaarisen tilanteen merkitystä, niin kuin jo on todettu, ja vetosin aivan erityisesti sen puolesta, että avattaisiin rajanylityspaikat ja että olisi mahdollista ainakin joidenkin vuosien ajan, tuntien ajan pitää yllä tulitaukoa, jotta kansainväliset avustusyhteistyöjärjestöt voisivat toimia. Israel hyväksyi jotkut näistä kohdista ja myös kun neuvoteltiin sen hallituksen kanssa, eh, EK pystyy nyt eh, koordinoimaan humanitaarista apua Israelin sotilasvoimien kanssa, niin kuin oltiin tehty Libanonin sodan, sodassa. Ja tämä oli hyvä väline koordinaatiota ajatellen. Nyt haluaisin tarttua tähän tilaisuuteen ja ilmaista kiitokseni kaikille rohkeille kollegoille, jotka vieläkin tekevät työtä Gaasassa, UNRVAssa. Saavat paljon rahoitusta meiltä, mutta tietysti, tietysti haluan kiittää myös monia muita. Haluaisin myös sanoa vilpittömät surunvalittelun niiden työntekijöiden perheille, jotka ovat joutuneet tämän dramaattisen tilanteen uhreiksi. Tehän tiedätte, että komissio on käyttänyt paljon aikaa antaakseen välittömästi humanitaarisia varoja. Jatkossakin pyrimme samaan. Mitä neuvottelut ovat saaneet nyt aikaan? Mielestäni, kuten neuvoston puheenjohtajakin sanoi, päätekijät ovat nyt olemassa, jotta voidaan saada aikaan päätösasema turvaneuvostosta ja se hyväksyttiinkin USA tosiaan sitten tyhjää. Siinä vaadittiin välitöntä tuitaukoa Egyptin takeet siitä, että lopetettaisiin tunnelien kautta tapahtuva salakuljetus avattaisiin rajoituspaikat ja tähän liittyisi myös se, että paikalle saataisiin mahdollisesti kansainvälisiä joukkoja ja palestinaisviranomaiset turvallisuusjoukot valvoisivat 15 kilometrin pituista Philadelphia-käytävää. Olemme ymmärtäneet, että Palestinan viranomainen on tämän ehdotuksen hyväksynyt ja Israel ja Hamas ovat tutustumassa tekstiin ja meistä on erittäin tärkeää, että erittäin nopeasti joku alkaa vihdoinkin toimia. Viimeiset tietoni ovat, että jokainen tekee läheistä yhteistyötä ja viime päivinä ja ehkä tulevana päivänä todellakin saamme aikaan tulitauon ja minä toivon, että näin tosiaan myös käy. Mitä tulee keskiaikavälin tavoitteeseen, ikävä kyllä sekä Israel että Hamas ensin hylkäsivät YK on turvallisuusneuvoston julkilausuman, mutta näiden päivittäisten yhteyksien kautta, niin kuin sanoin, minä toivon, että sopimus voidaan saada mahdollisesti aika pian. On todellakin tärkeää tunnustaa se seikka, että Egyptillä on ollut johtava asema ja rooli sen suorien yhteyksien kautta Hamasiin ja tietenkin tässä yhteydessä presidentin Sarkosiin vierailu Syyriaan ja Turkin toimilla on oma tärkeä merkityksensä ja minä ymmärrän olevan niin, että arabivaltioiden kokous voitaisiin pitää Katarissa tämän viikon lopulla. Me pyrimme me niin kuin diplomatiamme osoittaa tukemaan kaikkia osapuolia, joilla on vaikutusvaltaa Hamasiin, jotta saattaisiin aikaan kestävä ratkaisu niin kuin YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa on todettu. 1860 tuota, tekstissä. Niin pian kuin tulitako on saatu aikaa tai sitä on sovittu, meidän pitää myös alkaa pohtia ehkä konferenssin muodossa, miten voitaisiin muotoilla konkreettisempia toimia, jotta voitaisiin helpottaa humanitaarisia tarpeita palestinaisväestön joukossa Gaassa. Kuitenkin meidän täytyy selkeästi todeta, että mitä ikinä sitten teemmekin, se ei voi antaa panosta sille, että saadaan pysyvä tuhoon ja uudelleenrakentamisen kierre aikaan, johon täytyy rauha Oikeissa olosuhteissa saattaisin palata tänne parlamenttiin ja pyytää teiltä apua, jotta voisimme merkittävällä järkevällä tavalla vaikuttaa rakentavasti, niin kuin aikaisemmin olemme tässä tehneet. Te tiedätte, että myös YK pääsihteeri on juuri kiertämässä alueella ja toivottavasti hänkin voi edesauttaa lopullisen onnistumisen puolesta, että saataisiin todellakin aikaan pysyvä tulitauko. Mitä tulee pitkän aikavälin tavoitteisiin, mielestäni meidän kaikkien pitäisi todeta se, että tämänhetkinen hyökkäys selkeästi vaikuttaa siihen, että heikennetään luottamusta palestiinalaisten ja israelaisten välillä. Sotilasoperaatiot eivät koskaan voi saada aikaan kestävää rauhaa vain neuvotteltu poliittinen sopimus voi tässä onnistua ja vuoropuhelun pitäisi tämän takia jatkua sekä israelisten että palestinaisten kesken ja myös palestinaisten itsensä kesken. Sitten kun vihollisuudet ovat päättyneet, mielestäni on tärkeää jatkaa neuvotteluita, joilla pyritään kattavaan rauhaan mahdollisimman nopeasti. Ja tässä ajattelen, että meidän pitäisi tehdä yhteistyötä uuden USA-hallinnon kanssa, että varmistamme sen, että se pystyy antamaan tukensa kahdenkeskisissä neuvotteluissa alusta lähtien. Tässä mielessä olen tyytyväinen tulevaan ulkoministerin Hillary Clintonin sitoumuksiin, mitkä hän eilen esitti me tulemme vaatimaan todellakin, että osapuolet neuvottelevat sisältökysymyksistä eivätkä vain prosesseista, ja että Indianapolisin prosessi saa aikaan rakentavan lopputuloksen. Tämä kriisi osoittaa, että onnistut loppupäätös on tärkeämpää ja kiireisempää kuin koskaan. Mitä tulee sitten Palestinan sovintoon? Tämäkin on keskeinen kysymys. On epätodennäköistä, että Hamas juuritaan tämän operaation kautta. Mahdollisesti se sy- se, on tästä, se heikentyy tästä sotilaasta, mutta vahvistaa asemiaan poliittisesti. Hamasin asema päättyy tammikuun alussa ja se liittyy läheisesti PLOn uudistamisen ja Fatahin uudistamisen. Jotta saavutettaisiin kestävä rauha, on selvää, että vahva palestinainen viranomainen saa puhua kaikkien palestinaisten nimissä ja sen pitää olla sitoutunut kahden valtion tavoitteeseen rauhanomaisin keinoin. Konflikti Gaasassa myös ikävä kyllä voi vaikuttaa kielteisesti alueelliseen tukeen, jota annetaan rauhanprosessille. Israelin kuva on kärsinyt koska Gaasan siviiliväestö on jatkuvasti kärsinyt, siis viittaan sen kuvaan arabimaissa. Israelin johtajat ja sen väestön pitäisi ymmärtää, kuinka kielteistä tämä on heidän omille pyrkimyksilleen kansakunta, joka haluaa elää rauhassa. Me olemme heidän ystäviämme ja meidän pitää kertoa Israelille, että me todellakin teemme tämän kaiken. Israelilla on varaa tuhlata enää yhtään aikaa pyrkiessään rauhaan. Näin ollen, arvoisat parlamentin jäsenet, tämä oli ensimmäinen analyysini tilanteesta. Tietysti meidän pitää pyrkiä yhdessä kestävään rauhan, tulitaukoon jotta lopulta sen jälkeen voimme ryhtyä kunnollisiin rauhanneuvotteluihin uuden USA-hallinnon kanssa. Kiitoksia puhemies. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Kiitoksia, rouva komission jäsen. Nyt siirrymme ryhmien edustajiin EPP-ED-ryhmästä. Ignacio Salafranca. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Nyt on kolme viikkoa taisteltu kasassa ja se on yksinkertaisesti saanut surkeaa tulosta. Kaikkein pahinta on ihmisten henkenmetys, lasten henkenmetys, kaos, tuho, kosto, palestinalaisten asia on tavallaan jakautunut, on vahvistettu ääriliikkeiden asemaa, ja rauhan suunnitelman suuresti kärsinyt, koska puhemies, niin kuin puheenjohtajamaa tässä osoitti, kaikki sodan taistelu voidaan voittaa, mutta kaikkein tärkein taistelu voidaan hävitä, nimittäin äh, rauhantaistelu. Sen sijaan, että syytettäisiin molempia osapuolia tai erikseen. Kaikkein tärkeintä, rouva komissaari, on saavuttaa tulitauko välittömästi, niin kuin 1260 YK päätöksessä todetaan ja niin kuin tässä muistutettiin juuri. Se on, se sitoo molempia osapuolia ja myös puhemies. Meidän pitää lievittää hirvittävää humanitaarista ja taloudellista tilannetta, josta Gaza-kaistalla kärsitään sitä tavallaan hallinnoi Hamas, organisaatio, joka kuuluu terroristijärjestöjen listalle EU:ssa, ja meidän pitää muistuttaa, että se ei ole vain yksi konfliktin syy, vaan myös seuraus hirvittävistä olosuhteista. Ryhmäni, poliittinen ryhmäni puhemies tukee ja haluan kiittää kaikkien poliittisen ryhmien ponnisteluita tässä asiassa tuomme tätä päätöslauselmaa, joka äänestämme huomenna, ja haluaisin kiittää parlamentin jäsenet, jotka olivat mukana neuvottelussa aivan erityisesti herra Brokkia omasta puolueestani, jolla on erittäin vaikea tehtävä. Se tukee komission neuvoston ponnisteluita, puhemies, jotta yhteistyössä arabimaiden kanssa ja Egyptin ja muiden kvartimaiden kanssa voidaan mahdollisimman nopeasti saada aikaan tulitauko. Ja puhemies, olemme toiveikkaita julkilausumasta, jonka eilen ulkoiseen valikussa kuultiin USAssa siis uusi ulkoministeri, hän puhui käytännöllisestä dialogia käyvästä diplomatiasta. Lopuksi puhemies, vielä tärkein asia. EU on arvojen unioni ja kaikkein tärkein on rauhan arvo ja uskon, että EU täytyy mobilisoida kaikki voimavaransa ja käyttää koko puolesta voima, voimansa hyväkseen tässä asiassa ilman, että annamme sydämemme tavallaan kovettua tämän kriisin kautta. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä Martin Schulz, viisi minuuttia. Sitten. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Tämänkaltaiset keskustelut, kuten täällä nyt käydään, ovat meille kaikille erittäin vaikeat. Ne ovat vaikeita siksi, että Israel on ystävä maamme. Ja monet meistä voivat sanoa, myös minä, että he tuntevat syvää ystävyyttä tätä maata kohtaan. Ja sitä tärkeämpää on, että ystävien kanssa keskustellaan ristiriidoista avoimesti. Tähän mennessä 17 päivässä konflikti on aiheuttanut tuhat kuolonuhria. Tämä on verinen konflikti, josta erityisesti naiset ja lapset ovat joutuneet kärsimään. Meillä on YK päätöslauselma ja nyt pitäisi neuvotella ja sopia tulitauosta tämän pohjalta. Ja on aivan selvää, että konflikti voidaan ratkaista ainoastaan kansainvälisen oikeuden pohjalta ja e, on selvää, että pitäisi olla yksi itsestään selvää oikeusvaltiolle, että kansainvälisistä säännöistä tulee pitää kiinni. Tästä ei tarvitsisi edes keskustella. Ja siksi vetoomus siitä, että päästäisiin tulitaukoon, jotta voisimme selvittää humanitaarisen kriisin, ei ole mitä tahansa, jota, jonka olemme ottaneet mukaan tähän päätöslauselmaan, vaan se on todella tärkeää jotta tämä kurjuus, kärsimys ja nälkä saataisiin loppumaan välittömästi. Israelilla on oikeus puolustautua, puolustautua. Tämä on aivan selvää. Se saa puolustautua sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka haluavat tuhota Israelin valtion. Mutta demokraattisen oikeusvaltion täytyy pohtia aina sitä, onko sen käyttämät välineet oikeutettuja oman ja monien kollegoideni mielestä nämä käytetyt keinot eivät ole suhteellisia. Uskon, että ystävillemme Israelissa täytyy sanoa, että Hamas ei ole, tiedämme, että se ei ole mikään rauhanliike. Tiedämme, että Hamas Hamasia johtavat henkilöt, jotka eivät jaa meidän perusarvojamme. Ja tietenkin ne raketit, joita ammutaan Israelia kohtaan, on isku, jota vastaan tämä valtio saa puolustautua. Mutta on väärin olla käymättä vuoropuhelua. Jos vuoropuhelu on perusedellytys rauhanomaiselle kehitykselle, niin silloin vuoropuhelusta kieltäytyminen – jatkaa ainoastaan sotilaallisia taisteluita, sotatoimia. Tarvitaan korjauksia. Meidän täytyy puhua, keskustella Hamasin kanssa. Jos Israel ei sitä suoraan voi tehdä, tämän ymmärrän, jos israelilaiset poliitikot sanovat, että emme voi keskustella Hamasin kanssa. Mutta on paljon ihmisiä, jotka uskovat, että näin pitäisi tehdä. Mutta jos hallituksen edustajat sanovat, että emme tähän pysty, niin on tarpeeksi kansainvälisiä välitysmahdollisuuksia tässä asiassa. Yksi näistä mahdollisuuksista on kvartetti, ja EUn sisälläkin voitaisiin järjestää vuoropuhelua asiasta. On äärimmäisen suuri erehdys uskoa, että sotilaallisen keinoin voidaan saattaa tämä konflikti loppuun. Tämä on perustavanlaatuinen erehdys puolin toisin. Terroristisiin toimiin ei löydetä tätä kautta ratkaisua, eikä myöskään sotilaallisin keinoin tähän tilanteeseen. Ja ainut mahdollisuus päästä eroon kriisistä on se, että käydään kansainvälistä välitystoimia asiassa ja neuvotellaan. Tarvitsemme nyt siis tulitauon. Meidän täytyy käyttää kansainvälisen yhteisön keinoja. Monen välisiä toimia tarvitaan niin, että myös arabivaltiot olisivat toimissa mukana. Niin, että saisimme todella aikaan tulitauon ja entistä paremman tilanteen. Kun nuorena poikana lähdin mukaan politiikkaan, sanottiin, että terroristien kanssa emme neuvottele Tuolloin pääterroristin nimi oli Yasser Arafat ja pari vuotta myöhemmin näin televisiossa kuvia siitä, että tämä henkilö sai yhdessä israelilaispolitiikkojen kanssa rauhan Nobelin palkinnon. Se, mikä tuolloin oli mahdollista, voi olla mahdollista myös tulevaisuudessa. Siksi pohdinkin sitä, pääsemmekö niin pitkälle, että käytettävissä olevin välinein pääsemme vuoropuheluun. Haluaisin kiittää tekemästämme päätöslauselmasta. Tätä kaikki ryhmät parlamentissa tukevat, mikä on mielestäni hyvä merkki, niin jos tämä päätöslauselma voi auttaa ilmapiirin parantamisessa, niin silloin me olemme kantaneet pienen kortemme siihen kekoon, että tilanne parantuisi edes hieman kaikkien kannalta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi ALDE-ryhmästä Knights Ytterbrück. Olkaa hyvä puhemies, komissaari, nykyään on yritettävä kiireellisesti esittää meidän vaatimuksemme. Mitä tulee esimerkiksi raketiistuihin Israelin, se on lopetettava, Israelin toimet Gaza:ssa on lopetettava ja saatava perille humanitaarinen apu ja sen jälkeen pysyvä lepo niin, että aseiden salakuljetus loppuu ja raja valvotaan Gazan ja Egyptin äri välillä. Israelin joukot vedetään pois ja rajan siirtyy rajanylityspaikat avataan ja molemminpuolinen saarto, saarto lopetetaan. Tällä, tämä tietysti edellyttää kansainvälisten joukkojen läsnäoloa ja siksi olen sitä mieltä, että unionin on valmistauduttava osallistumaan tähän. Haluaisin kuitenkin kaksi elementtiä lisätä. Jotta voitaisiin onnistua, Euroopan unionin on toimittava ja puhuttava hyvin selkeästi eikä epäselvästi. Siis tehokkuus on tässä kaikkein tärkein. On myös tärkeää, että Yhdysvallat sitoutuvat, äh, kuten myös Arabiliiga ja sen jäsenvaltiot, jotta voitaisiin esittää todellinen vaihtoehto Gazan tilanteeseen. Israelin on huomattavasti parannettava länsirannan tilannetta. Siellä on siis neljä rajanylityspaikkaa, on kysymys tieverkostosta, vesihuollosta ja niin edelleen. Siis tämä ei tarjoa, tar, siis toistaiseksi ei ole tarjottu tarpeeksi hyviä vaihtoehtoja Gazan väestölle, jotta se voisi torjua Hamasin. Siis on tärkeää tosiaan, että kaikki puhuvat kaikkien kanssa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi unionin kansakuntien Euroopan puolesta Muscardini. Es hyvä puhemies. Olemme kaikki todella mukana tunteen tässä tilanteessa, mutta ainakin omalta puoleltani tunnen velvoitteen sitä, että tässä olemme hieman tekopyhässä tilanteessa ja tämä kaikki alkaa hyvin pitkältä. Palestiinalaisten pyhä oikeus oman valtionsa on yhtä tärkeä, se pitää tunnustaa samoin kuin se, että Israelilla on oma valtionsa. Ja monet maat ovat poistaneet Palestinan kartalta. Tiedämme, että Ranska, Saksa, Espanja ja monet muut valtiot eivät olisi todellakaan sietäneet sitä, että heidän maansa olisi poistettu kartalta. He eivät olisi hyväksyneet sitä, että heitä pidetään sellaisena, että he eivät ole edes olemassa. Israel on aloittanut jälleen kerran sodan Palestinaa vastaan ja terrorismi on yksi suurimmista ongelmista jälleen. Ja meidän tulisi nyt todella alkaa pohtia hieman eri tavoin asiaa. Emme voi ajatella, että vuoropuhelu terroristien kanssa voidaan perustella sillä, että monet siviilit ovat menettäneet henkensä, koska tämä luo tulevaisuuden terroristeille tekosyyn käyttää välttää kuolemaa ja väkivaltaa, jotta he saavat poliittisen oikeutuksen toimilleen. Euroopan unionina mielestäni meidän täytyy vihdoin löytää parempaa koheesiota ja parempaa kykyä käsitellä taloussuhteitamme niitä valtioita kohtaan, jotka eivät tunnusta Israelia. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta palestinalais- ja israelilais-siviilit, ja tässä tapauksessa enemmän palestinalais-siviilit saataisiin turvan. Ja mielestäni pitäisi pohtia uudelleen myös kantaamme apu, apuun, jota annamme, mutta jota emme kuitenkaan valvo. Kiitoksia. Seuraavaksi Bendit kolme minuuttia vihreät. Monsieur, monsieur le Président. Puhemies, hyvät kollegat. Tilanne on murheellinen. Rauhan ja turvallisuuden toive niin molemmille tahoille haihtuu Gaasan äh, savuihin lasten, nuorten, naisten, miesten ruumiiden päälle. Me olemme yhä kauempana toive saada aikaan turvallinen tilanne kuin on koskaan ollut tilanne. Ne, jotka ajattelevat, että tämä sota toimii Israelin logiikan mukaisesti sota, joka voidaan perustella sillä, että on tapahtunut rakettihyökkäyksiä Israelin alueelle. He haluavat, että näin voidaan antaa oppitunti palestinassa. He eivät ole ymmärtäneet yhtään mitään, he eivät ole oppineet mitään, koska jos oppeja haluaa antaa. Tämä on tällaista mustaa pedagogiikkaa, joka ei ole koskaan toiminut. Klausovitsista lähtien olemme tienneet, että se, joka alkaa sodan, täytyy tietää, miten se myös lopetetaan. Hänen pitää tietää, mikä on tavoite ja Tämän sodan tavoite on suurempi turvallisuus Israelille ja me voimme jo nyt sanoa, että sodan tavoitetta ei koskaan saavuteta tällä sodalla tällä tavalla niin kuin sitä on harjoitettu. Mitä enemmän tapetaan siviiliväestöä, mitä enemmän tapetaan palestinaisia, sitä vähemmän saadaan aikaa turvallisuutta alueelle. Tämä on draaman ydin ja tragedian ydin, jota todistamme tällä alueella nyt. Ja tämän takia meidän täytyy täällä puhua asiasta selvästi. Martin Schulz on oikeassa. Pitää suojella Israelia, Israelin itse, Israel itseltään. Pitää puolustaa Israelia, kun on pyritty löytämään sodalla ratkaisuaikaan. Pitää suojella palestiinalaisia Hamasilta. Pitää suojella palestinaista siviiliväestöä Hamasilta. Tämä on meidän tehtävämme, eikä se ole helppo, mutta pitää kuitenkin puhua ymmärtää. Minä pyydän, että neuvosto lopettaa sellaisen ajattelun, että pyrkii parantamaan, tehostamaan suhteita Israelin kanssa niin kauan kuin tilanne säilyy tässä muodossa. Tämä on huono ratkaisu eikä oikea ratkaisu. Minä vaadin kaikilta niiltä, jotka puoltavat dialogia Hamasin kanssa, että eivät olisi naiveja ja pitäisivät mielessään sen, että Hamasin kanssa pitää neuvotella, jotta voidaan Gaasan, parantaa Gaasan tilannetta, koska heillä on tähän toimivaltuudet, mutta samalla pitää tietää se, että Hamas tästä on, tarvitsee kuolemia, kuolemaa. Iso ja Hamas, iso on myös tavallaan jäänyt Hamasin ansaan. Mitä enemmän kuolematapauksia Gaassa tapahtuu, sen parempi asia Hamasille. Tämä on yksi totuus, joka pitää myös sanoa itselleen Hamasille. Me emme me tuomitsemme tällaisen itsemurhastrategian, jota Hamas harjoittaa. Se haluaa uhreistaan tehdä marttyyrejä ja haluaa näin jatkaa vihamielisyyttä Israelia kohtaan. Lopuksi vielä yksi asia Ainoat, jotka voivat ratkaista Hamasin ongelman, ovat palestinalaiset. Niin kauan kuin Israel ei hylkää länsirannan miehittämistä, niin kauan kuin Israel ei löydä myönteistä ratkaisua palestinalaisille, äh, länsirannalaisista, sitä enemmän palestinalaisia kääntyy Hamasin puoleen. Jos annamme mahdollisuuksia paremmasta elämästä äh, palestinalaisille, he kapinoivat Hamasia vastaan ja vapauttavat meidät Hamasista vapauttavat myös palestinalaiset miehityksestä ja palestinaiset itse siis vapautuvat silloin Hamasin käsistä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi GUE-NGL-ryhmästä Morgatin kaksi minuuttia. Ha perso la casa, tre figli, la moglie. Eräs henkilö on, on 50 vuotta ollut ilman perhettään, kotiaan, Raed. Ja hän on sanonut hyvin ahdistuneena, että Hamas sanoo, että se on voittanut, kun konflikti päättyy. Ja Israel sanoo, että konflikti on heidän voittamansa, mutta todellisia kärsijöitä tässä ovat siviilit. Ja sanon, että ne ruumiit ja naiset, pienet lapset, jotka ovat sairaaloissa ilman hoitoa, niin siellä kuolee oikeus. Ja siellä kuolee myös unelma, euro, eurooppalainen unelma siitä, että oikeudet kuuluvat kaikille. Ja tämä on tragedia. Me olemme tehottomia. Komissaari Ferrero Waldner, tiedätte, että arvostan teitä todella paljon ja tiedän, että te teette paljon yhdessä muiden kanssa, mutta uskon, että meidän tulee ymmärtää selkeästi, että tämä sota, militaristiset toimet Israelin puolesta eivät pelasta Israelia, Israelia vaan kuten David Grossman sanoo, tämä on Israelin moraalisten toimien loppu saattakaa aikaan tuulitauko. Näin sanoi norjalainen lääkäri, joka toimii kellon ympäri Gaasan alueella. Me kaikki haluamme, että tulitauko saadaan aikaan. YK turvallisuusneuvoston täytyy alkaa toteuttaa käytännössä, käytännössä sen sanoja. Diplomatia ei yksin riitä, vaan meidän täytyy käyttää käytössämme olevia välineitä. Ja välineitä haluamme Juuri Israelillekin on tämä upgrading-järjestelmä joku on sanonut, että tätä järjestelmää ei nyt tarvitse ajatella, koska tärkeintä on saada aikaan tulitauko. On tärkeää, että me tuomme esiin voimakkaan viestin, mutta te sanoitte, että tarvitsemme suojelua, kansainvälistä suojelua. On kuitenkin väärin ajatella ainoastaan Gazaa ja Rafahia. Siviiliväestön suojelu tulee pohjoisesta ja heräsistä tulevista Pohjois-Israelin iskuista. iskuista. Tarvitsemme kaikkien rajojen valvontaa. Vuodesta 1992 Oslon sopimuksesta lähtien palestinalaiset eivät pääse ulos tältä alueelta, eivät edes sairaat, kuten tiedätte. Eli meidän täytyy päästä eroon tunneleista ja aseista, joilla voidaan varustaa Hamasia, mutta myös kaikki tämänkaltaiset kiellot. Nyt täytyy saada aikaan tulitauko ja avata kaikki humanitaariset käytävät ja ylityspaikat. Jos ihmisillä ei ole ruokaa, eikä se voi käydä kauppaa, niin silloin voima, painostus on voimakasta Hamasin toimiin. Israelin täytyy pyrkiä rauhaan ja lopettaa alueiden miehittäminen. Kiitoksia, Luisa Morgantini. Haluaisin esittää teille kunnioitustani siitä, että te yhdessä muiden kollegoiden kanssa olitte oma-aloitteisesti Gaasassa. Seuraavaksi Belder, yksi minuutti Intem. Kiitos puhemies. Palestiina on islamilaisaluetta islamilaisliike Hamashan on hyvin kauan saanut islamilaistasavalta Iranin tukea. Jos katsotaan ideologista asiaa, niin Israelin valtiolla ei ole paikkaa Lähi-idässä. Mitä islamilaistotalitarismin vaikutuksiin tulee, niin sehän on saanut aikaan tämän verisen ristiriidan Gaasan kaistalla. Mitä sitten Hamassiin tulee, niin se hyötyy kaikesta tästä sodankäynnistä. Jos Eurooppa todella haluaa varmistaa Israelin valtion henkiin jäämisen, niin silloin joudutaan vastatusten Hamasin kanssa. Ja tätä on valmisteltava hyvin, koska tulitauko on yksinkertaisesti vain Hamasille tauko, jos se hyväksyy tulitauon. Siis ei ole, ei ole kysymys pysyvästä aselevosta. Sitoutumattomista Romani oli puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, uskon, että suurin osa meistä toivovat, että rauhaan päästään ja kaikki ovat yhtä mieltä huolenaiheesta, jota täällä on esitetty. Myös se, mitä neuvosto on todennut, on asia, jonka voimme hyväksyä. Ja tässä täytyy pyrkiä vuoropuheluun. Meidän täytyy pyrkiä kansainvälisiin toimiin. Ehkä kollega Morgantini on oikeassa todetessaan, että tässä ei riitä, että toimitaan ainoastaan Gaasan alueella, vaan toimien täytyy ulottua kaikkialle Palestiinaan. Komission jäsen Ferrero Waldner osittain menen saman suuntaan kuin Paavi ja itse olen samoilla linjoilla. Meidän täytyy löytää ratkaisu kahdelle valtiolle, kahdelle kansalle ja meidän täytyy pitää kiinni kansainvälisestä oikeudesta. Ja kuten täällä kollega Schulz on todennut, sotatoimin ei koskaan päästä ratkaisuun. Epäilemättä ratkaisua ei sodan kautta tälle pyhälle maalle saada. EUlla täytyy olla keinoja tukea diplomaattisia ponnisteluja. Kiitos. Kollega Schulz. Kiitoksia, kollega Schulz. Varmaan olisi ollut tyytyväinen kuullessaan, että hänestä puhutaan yhtä aikaa kuin Paavista. Seuraavaksi Brock. Frau Kommissarin, Herr Ratspräsident. Puhemies, komissaari, neuvoston puheenjohtaja. Onko Schulz paikalla? No, Haluaisin nyt kuvata lähtökohtaani. On Hamas, joka vastustaa kahden valtion ratkaisua ja torjuu Israelin valtion olemassaolo-oikeuden. Se on kaapannut vallan omilta ihmisiltään, se ampuu raketteja siviiliväestöä kohtaan ja käyttää siviilejä suoja kilpinä kouluja ja moskeijoita samoin. Miten tässä nyt voisi sitten reagoida suhteellisesti halutessaan suojella siviiliväestöä, jos Hamas toimii näin. Kun verrataan lukuja, niin tässä ei voida käyttää mitään suhteellisuuden käsitettä. Sodassa ei ole suhteellisuutta, vaan jokainen sota ja jokainen kuolema on liikaa. Tämä on lähtökohta. Siksi emme saa osoittaa ketään yksipuolisesti sormella, vaan meidän pitäisi pyrkiä saamaan aikaan tulitauko auttaa tässä asiassa omalta osaltamme. Ja uskon, että ulkoministeri Schwarzenberg, hänen valtuuskuntansa ja komission jäsen Ferrer Wallner yhdessä muiden kansallisten valtuuskuntien kanssa on tehnyt enemmän kuin kukaan muu. En ole nähnyt Yhdysvaltoja, tuskin YKta, enkä monia muitakaan. Eli haluaisin kiittää siitä, mitä olette tehneet. Tulitaukoilta tylityä kaksi asiaa. Israelin hyökkäyksen loppuminen ja raketti iskujen loppuminen, jotka kohdistuvat Tel Aviviin ja Israelin ylipäätään Hamasin taholta. Meidän täytyy kansainvälisin sopimuksin saada Liiga, Egypti ja muut tahot mukaan niin, että 15 kilometriä pitkää rajaa valvotaan niin, että iskuja ei voi enää olla. Ja näin Israelin iskut saataisiin päätökseen. Ja vielä viimeinen huomio, hyvät kollegat. Tämä huomio merkitsee, että tässä on kyseessä ainoastaan ensimmäinen pieni askel. Jos Israel haluaa jatkossa olla tekemisissä maltillisten palestinalaisten kanssa ja kahden valtion ratkaisua, niin silloin sen täytyy myös huolestia siitä, että Abbas ja maltilliset palestinalaiset menestyvät. Silloin täytyy lopettaa maailmanvaltauspolitiikka ja radikaalit toimet. Tässä täytyy löytää uusi lähtökohta israelilaispolitiikalle. Kiitos. Käytitte hieman liikaa nyt puheaikaanne. Seuraavaksi Paskolina Napolitano, PC. Kiitos puhemies. Tämä tragedia on niin suuri, että meidän sanamme uhkaavat jäädä aivan liian pieniksi. Armeija, joka riistää hengen sadoilta naisilta ja lapsilta, asettautuu samalle tasolle kuin terroristit. Toisaalta ne, jotka tuntevat Gazaa ja ovat nähneet sen paikan kartalla, tietävät, että minkäänlaista sotilastointa ei voitu toteuttaa ilman siviiliuhreja. Nyt on saatu aikaan paljon vihaa ja epätoivoa. Ja juuri Hamasin kanssa meidän täytyy pyrkiä siihen, että tästä sokeasta väkivallasta päästään eroon. Meidän päätöslauselmamme perää tätä tulitaukoa, joka on tuotu esiin jo YK päätöslauselmassa. Pyydämme, että eri osapuolet kunnioittavat tätä ja pyydämme yhteistyötä, jotta tämä todella voisi onnistua. Riskinä on se, että Hamasin toimet johtavat siihen, että Palestiinan viranomaisten oikeutus pienenee entisestään niiden osalta, jotka ovat halunneet neuvotella Israelin kanssa, joten meidän täytyy todella pohtia, mitä tässä nyt on konkreettisesti saatu aikaan. Ei yhtikäs mitään. Tämä on vastaus, joka meidän tulee antaa, jos haluamme päästä eroon vihasta ja epätoivosta. Pascalina Napolit. Kiitos Napolitano sitä, että jätitte hieman puheaikaakin käyttämättä. Desarne seuraavaksi. Puhemies Meillä on kaikilla oma vastuumme siinä, mitä lähi nyt tapahtuu meillä Euroopalla ja myös kansallisella yhteisöllä olemme jättäneet tilanteen, antaneet tilanteen pahentua. Olemme antaneet heidän toimia vapaasti, kun Israelin rauhaa on mm, uhattu ja saarnot kanssa jatkua. Nyt on 19, 19 sodan päivä. Yli 915 äh, on kuollut monet, monia lapsia, tuhansia haavoittuneita vieläkin, jotkut odottavat evakuointia kymmenet tuhannet pakolaista, jotka, joilla ei ole enää kotia, jotka tiedä minne mennä. Humanitaarinen tilanne on yhä huonompi. 700 tuhannella ihmisellä ei, ei ole sähköä, kaasua, ja tämä on jatkunut kohta kolme viikkoa. Kolme viikkoa he ovat eläneet tai pyrkivät selviytymään. Siellä on liikaa kärsimystä, onnettomuutta, kuoriutta. Tämä pitää loppua. Tämä pitää päättyä nyt. Meidän eurooppalaisten vastuulla on olla olematta ö, oma hyvänsä kenenkään suuntaan. Meidän pitää painostaa molempia osapuolia, jotta ne hyväksyisivät lopultakin neuvottelemisen. Ja tässä on kysymys päivistä, ehkä jopa tunneista ennen kuin jotakin lopusta saadaan aikaan, joka sen kautta pitää taata Israelin oma turvallisuus, pitää voida taata gaasalaisille, että he voivat huomenna elää rauhassa Pitää valvoa rajoja, pitää poistaa saarto. Me tiedämme kaikki täällä, että jotta saadaan aikaan sopimus, riittäisi ehkä, että Eurooppa, USA ja arabivaltiot, jotka kokoontuvat, puhuisivat kaikki yhdellä ja samalla äänellä. Ja olen vakuuttunut seuraavasta asiasta. Sodasta, sota ei nyt pidä voittaa, vaan pitää saada aikaan rauha. Kiitos. Vielen Dank, Roberta Angelilli. Kiitos. Seuraavaksi Angelini, yksi minuutti. Pritsa. Voimme todella arvostaa komission jäsenen sanoja eh, sekä puhemies Pötteringin sanoja, kun hän selvin sanoin puhui Hamasin vastuusta lopettaa sotatoimet, mutta samoin myös kun tuomittiin Israelin liialliset toimet. Kriisi kuitenkin on vallalla ja tuhannet siviiliväestön ihmiset, naiset ja lapset tarvitsevat edelleen epätoivoisesti apua. Ilman tekopyhyyttä meidän tulisi pohtia jotenkin kysymyksiä. Samalla kun meidän lapsemme juhlivat joulua, niin kuinka paljon Kaasan lapsista menehtyy? 200, 300, entä kuinka paljon Israelissa siviilejä? Olisiko kansainvälinen yhteisö voinut tehdä enemmän? Mielestäni kyllä. Sen olisi pitänyt tehdä enemmän. Meidän olisi pitänyt tuntea koko vastuumme painolasti. Ei riitä, että tuomitaan Hamas, Israel ja sanoa kuka on enemmän syyllinen kuin toinen. Valitettavasti Eurooppa ei ole toiminut oikealla tavalla. Tämä on hyvin vakavaa, riittämätöntä toimintaa. Emme ole pystyneet rakentamaan autentista, todellista strategista rauhanpolitiikkaa. Nyt meidän täytyy voimakkaasti vaatia tulitaukoa, mutta tämä ei riitä. Meidän täytyy asettaa omat ehtomme, joilla voidaan olla mukana lähi rauhanprosessin rakentamisessa. Ja lopuksi minäkin haluaisin tuoda esiin se, mitä Paavi on sanonut. Hän on todennut, että tarvitaan konkreettisia vastauksia niille toiveille, joita tällä alueella on siitä, että he voisivat elää rauhassa. Olen lopussa, hyvä puhemies. Väkivalta, viha ovat köyhyydestä juurtuvia asioita. Niitä vastaan täytyy taistella. Ylititte puheaikanne sataprosenttisesti. Kasassa olemme nähneet sotaa, mutta olemme nähneet ihmisiä, joilla on oikeus elää ja joita meidän on velvollisuus suojata. Siis siviiliväestön suojaaminen on kaikkein kiireisin tapahtu, asia eikä mikään voi mennä sen edelle, että saisimme aikaan kaiken tämän. Onko teillä nykyään tänään sellainen tunne, että olette tehneet kaiken mahdollisuuden, sen, jotta Israel lopettaisi sotilastoimensa, jotka ovat täysin epäsuhtaisia? Ette varmasti ole tehneet. Kun huhut kulkivat suurlähetystöissä neuvosto parlamenttia vastaan, sanoi, että se alkaisi, kohottaisi suhteitaan Israeliin, se mielestäni on vakava virhe. On kysymys siitä, että kansainvälinen rikostuomioistuin Siis voidaan sanoa, että neuvosto ei pysty missään tapauksessa pitämään kiinni ihmisoikeusvaatimustaan Israelin suhteen. Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen. Siis tässä itse asiassa on politiikkamme, humanitaarisen politiikkamme umpikuja, mitä tulee Siis kaikki tämä on täysin epäonnistunut. Kuinka pitkälle voimme mennä kansainvälisen oikeuden loukkaamisessa ennen kuin ihmisoikeuslauseketta sovellettaisiin, jos ei siihen pystytä nykyään? Niin silloin on kysymys pikemminkin, että meidän pitäisi puhua pikemminkin tehokkaasta mekanismista. Siis meidän on toimittava tilanne sen sitä vaatii. Jos business as usual jatkuu Israel suhteissamme, niin silloin hautaatte tosiaan Gasan tuhannen kuolleen kanssa 11 artiklan perussopimuksessa ja hautaatte koko Eurooppa-hankkeen. Pyytäisin, että pidätte kiinni ajoistanne. Seuraavaksi Trienta Filius, 2,5 minuuttia. Olen paljon Gazan alueelta nähnyt, että siellä on erityisesti tapettu juuri siviiliväestöä, niin minun on pakko ilmaista täysi solidaisuuteni palestinalaisten kanssa. 17 päivän ajan he, he ovat joutuneet kohtaamaan valtavan suuren sotilaskoneiston Israelista, joka on rikkonut kansainvälistä oikeutta. Tuen myös, että lähettäisiin rauhanturvajoukkoja alueelle ja vaaditaan sodan loppua pitkän piirittämisen jälkeen, joka on muuttanut Gaasan kaikkein suurimmaksi ja avoimeksi vankilaksi koko maailmassa, on rakennettu tämä häpeällinen muuri länsirankolla jatkuvasti, kun ovat laajentuneet näin jakaen valstinaisten maata. Miehittäjäjoukot ovat siirtyneet nyt sotilastoimiin. Tässä rakettihyökkäykset eteläistä Israelia kohtaan ja korostan, että vastustan kaikkien hyökkäyksiä siviiliväestöä kohtaan on tässä kuitenkin ollut tekosyynä. Tässä pelataan tavallaan myös voimapeliä, poliittista peliä, koska Israelissa pidetään pian vaalit. Turvallisuusneuvosto on hyväksynyt päätöslauselman. Israelin on valtio eikä järjestö, se kuuluu YK on jäsenenä, sillä on vastuu kansainvälistä yhteisöä kohtaan ja sen pitää täyttää tämä ja kaikki muut YK on hyväksymät päätöslauselmat pitäisi kunnioittaa kansalaisten oikeutta. Minkäänlaista rankaisemattomuutta ei pitäisi enää hyväksyä. Pitäisi saada aikaan kansainvälinen tutkimus asiasta. Kansainvälinen yhteisö vaatii välitöntä tulitaukoa, välitöntä sotilasjoukkojen poisvetämistä, humanitaarisen avun paikalle pääsyä, liikkumisvapautta väestölle. UNRWAn pitää saada tuo suorittaa tehtävänsä. EU on ryhtynyt toimiin, mutta vain humanitaarisella tasolla. Sen pitää osoittaa ratkaisevuutta myös poliittisella tasolla. Pitää käyttää asetusopimuksen lausekkeita, lopettaa suhteiden tiivistäminen Israelin kanssa, lopettaa asevienti Israelin. Voidaan saada poliittinen ratkaisu ainoastaan tälle konfliktille pitäisi palauttaa kansallisen oikeuden raameihin. Tämä tarkoittaa, että lopetetaan 42 vuoden Palestinan piiritys ja saada aikaan kestävä, pysyvä palestinaisvaltio ja näin rakentaa rauhanomaista tulevaisuutta sekä Israelin että Palestinan lapsille. Mutta, puhemies, jotta voitaisiin säästää tulevaisuuden sukupolvet, meidän pitää lopettaa sota nyt. Dank, Patrick Kiitoksia. Seuraavaksi Patrick Louis, yksi minuutti. Il y a plusieurs, plusieurs milliers d'années de... Puhemies, David on tuhansia vuosia sitten taistellut Goliatin kanssa ja nyt sama draamahan on tässä maassa, ja tässä on kysymys sivilisaatiomme kolmesta pilarista, on tärkeää tosiaan tunnustaa Israelin valtio, panna täytäntöön YK päätöslauselmaa. Yksi ainoa ratkaisu on, siis on tunnustettava suvereeni palestiinalaisvaltio, ja siellä, missä kansaa on, tarvitaan kaksi valtiota. Mitä Euroopan unioniin tulee, niin sen on keskityttävä yhteen tavoitteeseen, eli vahvistaa usko palestinalaisvaltion olemassaolon oikeuteen. On, tämä on kiireellinen asia ja niin kauan kuin pienet ovat uhreja, siis on arvoisa Puhemies, terrorismi on kammottava pro, terrorismin propaganda, propagandaa halveksin, niin kun nyt tulen Pohjois-Irlannista. Ehkä tämä on sinun tietoisuuden, tietoisuuden kun kuulen, että Hamas väittää, että on ryhdyttävä välttämättömästi toimiin. Se on kuitenkin vuosia lähettänyt raketteja epämääräisellä tavalla Israelin väestön niskaan. Minun, minun tämä teidän vaikutusta, koska minä tiedän, että Hamas niin kuin Ira omassa maassani ovat mestareita, mitä tulee terrorismin propagoimiseen. Tilanne, puhemies, on aivan hirvittävän selvä. Israel hyväksyy kahden valtion ratkaisun. Hamas ei voi edes hyväksyä Israelin olemassaolon oikeutusta ja näin se jatkuvasti hyö, tekee terroristihyökkäyksiä Israelia vastaan. Ja sitten kun pitkän kärsivällisen jälkeen isä iskee takaisin, takaisin, he itkevät. Ikävä kyllä, he ovat pahantekijöitä. Jos haluavat rauhaa, vastaus löytyy heidän omista käsistään. Heidän pitää lopettaa Israelin rakettiiskut. Rudi Kratsa Zagaropoulou. Kratsa Zagaropoulou, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Olen sitä mieltä, että kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, että Gazan tilanne on traaginen, humanitaarinen tilanne. Sille on tehtävä välittömästi jotain. Haluaisin kiittää komission jäsentä ja puheenjohtajavaltiota aloitteistaan ja pyrkimyksistään koordinoida sitä, mitä kansallisella tasolla tehdään. Tässä on kysymys hyvin vaikeasta, arkaluonteisesta roolista. Meidän täytyy ja välittömästi saada molemmin puolin aikaan aselepo. Meidän on varmistettava, että humanitaarinen apu sallitaan, sen perille kuljetus sallitaan ja että se saa kulkea tai se pystytään kuljettamaan vapaasti myös Gazassa. On tärkeää myös, että molemmat osapuolet kunnioittavat aselepoa ja panevat sen täytäntöön välittömästi. Olemme kuulleet komission jäsentä ja neuvoston puheenjohtajaa, että meidän pitäisi tukea ja pysyvän rauhan tavoitetta sitä, että luodaan kaksi valtiota, elinkelpoinen Palestiinan valtio, joka hyväksyy Israelin olemassaolon. Tämä ei ole mitään uutta ja olemme näin ollen joutuneet noidan kehään, väkivallan noidan kehään, joka ei pelkästään vaikuta israelilaisiin ja palestiinalaisiin, vaan alueen kaikkiin maihin ja se uhkaa myös rauhaa koko alueella yleisesti ottaen. Meidän on varmistettava, että meidän lähestymistapamme on rohkeampi kuin tähän saakka. Meidän on saatava aikaan rehellistä, suoraa vuoropuhelua ja meidän on myös yritettävä tehdä jotain niille virheille, joita on tehty ja yritettävä saada aikaan kahden osapuolen välille luottamus ja saada vahvistaa tällaista vuoropuhelua ja saada kaikki palestiinalaiset ymmärtämään myös, kuinka tärkeää ihmisoikeudet ja ihmiselämät ja rauha ovat. Kiitos, Svoboda, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Sen jälkeen kun pääministeri Topolanek teki tänään joitakin huomioita, niin haluaisin sanoa, että itävaltalaisena olen tyytyväinen siihen, että täällä on nyt paikalla itävaltalainen ainakin komissiosta. Tässä on tiettyä solidaarisuutta. No niin. Martin Schulz johti, johti valtuuskuntaa. Ja tuolloin sanottiin, kun käytiin Israelissa, että pitäytykää ulkopuolella, kyllä tämä kaikki tässä järjestyy. Toiset taas sanovat, että kaos tästä koituu, ja näin kävi. Jos mitään neuvottelukumppania ei ole, neuvottelusta ei ole mitään hyötyä. Me emme saaneet kuitenkaan hyvin tietoa, emme edes Hamasin maltillisilta edustajilta, tai oikeastaan Hamasin nimeämiltä edustajilta. Me olemme auttaneet siinä, että tämä yhteinen hallitus tuhottiin. Jotkin halusivat puhua, mutta he eivät saaneet puhua. Meidän tulee puhua. Hamas on terroristinen järjestö, fundamentalistinen järjestö, mutta tässä ei ole kyse mistään sympatioista tai niiden puutteesta. Meidän täytyy palata vuoropuheluun, kuten täällä on jo kollegoiden taholta tehty. Meidän täytyy myös päästä siihen, että gaasalaiset saavat jotenkin hyväksyttävän elämänlaadun. Miksi he valitsevat Hamasin jäseniä? He toivovat saavansa parannusta tätä kautta. Tästä täytyy päästä eroon. Meidän täytyy luoda talouden perusta, lopettaa boikotit. Tämä on ainut edellytys päästä eteenpäin. Ja viimeinen huomio, huomio Elmar Brock puhui siitä, että suhteellisuus ei päde sodassa, mutta kyllä se pätee kansainvälisen oikeuden mukaan. Jos tätä rikotaan, niin silloin rikotaan kansainvälistä oikeutta, eikä sitä voida tässä talossa hyväksyä. Kiitos. Seuraavaksi Chris Davis, kaksi minuuttia. I was in Gaza just three days ago. Olin kolme päivää sitten Gaasassa. Olenko koskaan nyt viisi vuotiaiden israelilaisten kär, uhattavan aseilla Tämä on sydäntä särkevää kuitenkin teemme myönnytyksen isolle, mitä emme muille tekisi, mutta se ei selitä, miksi kansa, joka on kärsinyt niin paljon viime vuosisadalla, nyt aiheuttaa näin paljon kärsimystä toiselle kansakunnalle tällä vuosituhannella. Israel on muuttanut Kaasan helvetiksi. Maa tärähtelee räjähdyksestä tulitauonkin aikana. Nyt siellä käytetään tek- nykyistä sotateknologiaa, pudotetaan pommeja, 300 lasta on jo kuollut, monet muut haavoittuneet, vammautuneet. Tämä ei ole suhteellista vallankäyttöä, tämä on pahuutta. Kyllä, Hamasin rakettilähetykset pitää lopettaa. Minä olen sanonut tämän Hamasin edustajalle tämän itse ennen tänne tuloani, niin, mutta meidän ei enää puhua liian pyhällä tavalla Israelin tarpeesta taistella terrorismia vastaan, koska palestiinalaiset, joita pommitetaan, he voisivat kutsua äh, Israelin viranomaisia terroristiksi. Meillä on tietysti oma vastuumme missään yhteydessä aikaisemmin, jota voin tässä muistaa, on EU koskaan tukenut Palestinan kohtelua Israelin tai emme ole käytännössä tukeneet Palestiinaa. Olemme antaneet vihreää valoa isälle toimia niin kuin se haluaa. Ja emme ole oppineet menneisyyden oppitu oppeja. Rauhaa ei voi saada aikaan puhumalla, muuten kuin puhumalla vä, kanssa. Nyt Israelin kanssa neuvottelut päättymässä tiivistystä yhteistyöstä. Emme aio tuomita Israelia, me aiomme palkita sitä. Ne, jotka haluavat rauhaa lähi puhemies, ne, jotka haluavat nähdä oikeuden toteutuvan molemmin puolin, heidän pitää tunnustaa, että nyt on aika ajatella uudestaan. Kiitos. Seuraavaksi on nähtäen yksi minuutti. Puhemies, sata, sota, jota käydään kansassa, on mielestäni kammottava ja skandaalinomainen. Kaikkihan tietävät sen, että sotilaaninen ratkaisu ei koskaan onnistu lähi vaan poliittinen ratkaisu on ainoa tapa tosiaan saada aikaan rauha ja sovinto tällä alueella. Ja äh, haluan, että väkivalta lopetetaan jatkuvasti ja tuen sitä, että perustetaan palestinalainen kestävä itsenäinen valtio, jolla on oma taloutensa ja oma poliittinen suunnitelmansa. Meidän tavoitteena pitää olla se, että kaksi valtiota on, jotka kunnioittavat tois, puolin ja toisin toisiaan. Israelilla on tietysti oikea oikeus puolustaa itseään, mutta nämä iskut, ja hyökkäykset ovat epämoraalisia, täysin moraalittomia. Ja mitä tähän rauhanprosessiin lähi tulee, se pitää elvyttää, herättää henkiin välittömästi ja toivon, että Yhdysvaltojen uusi presidentti Obama tulee aset, ottamaan tämän yhdeksi prioritoinnikseen ja toivotan hänelle menetystä tässä ja hänen tulevassa toiminnassaan. Kiitoksia. Minäkin olin Gaasassa muutama päivä sitten. Me Saimme siellä erittäin rankkoja kokemuksia. Kävimme myös Egyptissä. Ja mielestäni nyt olemme eh, kauden loppua elämässä. Bussin kausi on loppumassa ja viimeisimmät hetket Bussin hallituksella ovat todellakin eh, sotaisia ja verentahraamia. Nyt ollaan siirtymässä uuteen politiikkaan lähi ja mielestäni EUn pitää johtaa tätä. Tähän politiikkaan kuuluu esimerkiksi Obama, joka sanoi, että hän aikoo puhua Iranin kanssa, neuvotella Iranin kanssa. Kyllä, hän aikoo neuvotella Iranin kanssa ja meidän pitää voida puhua kaikkien kanssa, mukaan lukien Hamasin kanssa lähi Tässä on kysymys uudesta lähi politiikasta. Tarvitaan yhteis- yhteistyöpolitiikkaa, sitä pitää jatkaa ja siinä pitää säilyttää arvojemme ylläpitäminen, kansainvälisen oikeuden ylläpitäminen. Sadat lapset, jotka, joita näimme Gaasassa, jotka katsovat meitä toiveikkaan silmän ansaitsevat vastauksen sama kuin Israelin lapset. Tämä tarkoittaa konkreettisia toimia. Tämä tarkoittaa toimia alueella, jotta voidaan antaa toivoa ihmisille. Kaikkein valitettavinta on, että tällä hetkellä epäon, epäonnistuvat eri poliittiset tahot ja heitä syytetään petturuudesta arabimaailmassa. Kun minä puhuin taksikuljettajan kanssa, kun halusin pysähtyä kahville, niin näin me siellä vaan Hallit Mashalin kuvia. Tällaista tuhoa tästä on syntynyt ja toinen uhri on rauha ja turvallisuus. Tämä ei suunta mitään hyvää ja jos emme pystyn lopettamaan tätä tämä viha sikäläistä kautta tulee siirtymään Euroopan kaduille. Kiitos. Aine minuutti. Miguel Portas, yksi minuutti. Ylititte siis puheaikana. Mil Kiitos, puhemies. Tuhat kuolonuhria tänään. Tuhat uhria on saatu aikaan tällä mustalla pedagogialla. Kuinka monta kuolonuhria nämä Livnin ja Mubarakin valinnat äh, vielä vaativat. Nyt tällä pyydätte tulitaukoa, mutta päätöslauselma asettaa myös meidät vastuumme eteen. Meidän täytyy katsoa, minkälaiset ovat diplomaattiset suhteemme Israeliin. Meidän täytyy keskustella Hamasin kanssa olisimme varmasti säästäneet vuosia, jos olisimme kunnioittaneet Palestiinan vaaleja. Ei Euroopan roolina ole se, että tuhoamme ja olemme voimakkaamman puolella, vaan meidän täytyy kuunnella, kuunnella niitä, jotka sitä tarvitsevat. Eli meidän täytyy pyrkiä tulitaukoon, mutta meidän täytyy myös ymmärtää, että sota riippuu miehityksen lopusta. Ja nyt täytyy todella päästä eteenpäin tästä tilanteesta. Gaza. Se, mikä tapahtuu Gaasassa, on mielestäni tuskallista. Ja siis tässä on kysymys länsimaisesta vallan sataprosenttisesti sitä mieltä, että Israelilla on oikeus elää ilman rakettiiskujen uhkaa. Mutta Israel ei kuitenkaan, siis se mitä se tekee ei ole oikeudenmukaista, vaan se on teurastusta. Tässähän on kysymys yhdestä suositoista kauppakumppanistamme. Ja mitä tulee kauppaamme, on kysymys 25,7 miljoonasta eurosta. Siis sen annamme Israelin talouteen ja meillä on suuri vel- on suuri velvollisuus siitä, että tätä rahaa käytetään ihmisten elämän ottamiseen, äh, ihmisten tappamiseen. Vetoan parlamenttiin ja kaikkiin EUn elimiin, jotta saataisiin aikaan kauppasaarto Israelin, kanssa Israelin suuntaan välittömästi. Jos teemme vähemmän kuin äärimmäisen py- pyrkiessämme lopettamaan tämän saman aikaan tämän tappamisen loppumisen, niin silloin olemme osasyyllinen. Merci. Saifi kaksi minuuttia. Encore Kiitoksia puhemies jälleen kerran. Aseet puhuvat lähi Jälleen kerran pääuhreina ovat naiset ja lapset. Tuhansia on haavoittunut ja sadat ovat menettäneet henkensä jälleen kerran. Historia toistaa itseään kaikessa kauheudessaan Euroopan naapurustossa, mutta voimme todeta, että huolimatta kaikista aloitteista Eurooppa ei ole toiminut tehokkaasti tässä suuressa konfliktissa, vaikka tämä on meidän lähipiirissämme. Tämä tulee yhä vaikeammaksi ymmärtää erittäin suurelle enemmistölle eurooppalaisia, jotka eivät enää hyväksy tällaista to- voimattomuutta. Rova komissaari, meidän pitää tarmokkaasti ja autoritäärisesti tarttua johtajuuteen rauhan puolesta. Välimeren unionilla täytyy olla oma tärkeä roolinsa samoin Eurovälimeri parlamentaarisella yleiskokouksella. Tässä mielessä Euroopan parlamentin pitää tukea ranskalaisia rauhansuunnitelmaa sen puolesta, voidaan saada aikaan välitön tulitauko, voidaan turvata Israelin ja Gazan alueen rajat, avata uudestaan rajoituspaikat ja aivan erityisesti poistaa Gaasan saarto. Meidän pitää vaatia myös sitä, että välittömästi aletaan soveltaa YK päätöslauselmaa Tämän ensimmäisen vaiheen jälkeen meidän täytyy mennä pidemmälle ja ehdottaa sitä, että paikalle saadaan sotilasjoukkoja, ei monikansallisia, vaan eurovälimerellisiä joukkoja. Tämä ele olisi ratkaisevan tärkeä, osoittaisi poliittista tahtoa eurooppalaisen rauhan puolesta, jota on odotettu jo niin pitkään kaikkien kansojen taholta Välimeren alueella. Minä haluaisin myös tässä yhteydessä kiinnittää huomionne ennalta näkemättömän tilanteeseen konfliktin kautta pikkuhiljaa olemme siirtymässä riskialtille vyöhykkeelle. Siihen liittyy yhteenotto sivilisaatioiden kesken. Itse asiassa sen jälkeen, kun Israelista palestinaisen konflikti uudestaan alkoi, on ollut paljon liikehdintää arabi mielipidemaailmassa. Tällä hetkellä muslimimielipide ylittää arabimainen rajat ja tämä osoittaa radikaalia muutosta siinä, mikä on konfliktin luonne. Euroopalla on historiallinen vastuu. Sen pitää kiireellisesti vahvistaa sivilisaatioiden välistä vuoropuhelua. Kiitos sitten Veronique de Kaiser. Kaksi minuuttia. Pitäkää kiinni puheajoista. Monsieur le Président, puhemies, olen kovin usein tässä parlamentissa sanonut, että pitäisi ottaa, käyttää hyväksemme mahdollis- jokaista pientäkin rauhan mahdollisuutta. Mutta en halua tähän aiheeseen enää puuttua. Olen tosiaan täysin masentunut tosiaan surullisuudesta ja vihasta mutta ei kuitenkaan halua joutua täysin tunteiden valtaan tämän tuhon edessä. Siis mitä tulee tähän sotapropagandaan, jota kuulen ympärilläni, ja kuullessani tai todetessani, minkälainen antisemitismin viha alkaa esiintyä kaduillamme, haluaisin sanoa vain pari sanaa. Euroopan on palattava perusarvoihinsa. Ja Mielestäni nämä ovat itsestäänselvyyksiä, mutta joskus on muistutettava se, palestiinalaisen elämä on aivan yhtä arvokas kuin israelilaisen elämä, mutta ei pelkästään hänen elämänsä, vaan myös hänen tulevaisuutensa, hänen vapautensa. Kaksi. Kansainvälinen oikeus, sitä on kunnioitettava ja kansainvälinen oikeus vaatii välitöntä tulitaukoa, mutta on kysymys myös kaikista YK päätöslauselmista, Geneven sopimuksista, ja on kysymys siis siitä, että tästä alueesta on tullut tällainen oikeudeton alue, jossa kaikki on sallittua ja jossa väestö on otettu panttivangiksi. Kolme oikeutta on tehtävä, mitä tulee kaikkiin näihin rikoksiin, olivatpa ne kenenkä tahansa tekemiä. Siis ei koskaan tule olemaan turvallisuutta ilman rauhaa, eikä rauhaa ilman oikeutta. Ja tässä on kysymys siirtymävaiheen oikeudesta, se on olemassa. Ja me viime päivinä olemme tosiaan äh, todenneet valtavaa vihaa, jotka ovat, joka on vaarallisempaa kuin pommi. Mitä tulee kumppanuussopimuksiin ja assosiaatiosopimukseen, toisi kaksi pykälää, jossa puhutaan ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Israelhan ei ole tässä minkäänlainen poikkeus. Tietenkään, siis on pidettävä kiinni kansainvälisestä oikeudesta. Siis Gazassahan ihmiset ovat joutuneet ansaan ja on kysymys sadoista tuhansista lapsista, joiden elämä on uhattuna ja joiden elämää, siis palestiinalaiset eivät koskaan pääse rafasta muutoin kuin jalat edellä ambulansseissa, koska ne ovat haavoittuneita. Jos me unohdamme kaiken tämän, mikä on meille perusarvo, niin silloin kukaan ei tunnista enää itseään. Kiitos sitten Frederik Ries, kaksi minuuttia. Pitäkää tästä kiinni. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission sen haluan ensin toistaa tavallaan, mitä Dani Kumpenit sanoi. Hän puhui toivosta. Tämä sota on tragedia ja kärsimyksen ja kuoleman kuvat, jotka ovat jatkuneet TV-ruuduissa, ovat sietämättömiä. Kaikki sodan kuvat, kaikki konfliktit, mukaan lukien tämä, josta puhutaan, ovat hirvittävä viittaan Darfurin, Zimbabween ja muualle tai Tsetsenian äh, hirveydet tapahtuivat media hiljaisuudessa ja myös poliittisessa hiljaisuudessa, haluan tämänkin sanoa, ja olen sen täällä usein korostanut suuttumusta, joka on hiukan vaihtelevaa joidenkin kollegoilla. Kuitenkin kollega Morganti tästä on muistunut varsin usein. Ei ole mitään kirjanpitoa kuolemantapauksessa, ei ole mitään hierarkiaa kärsimyksessä. Jokainen kuolemantapaus on kyse naista, miestä, lapsesta puolella tai toisella. Tämä on liia, aina tämä on liikaa uhreja. Tämän päivän keskustelun ei pidä olla niin kuin yleensä tällainen turha, steriili mielipiteen vaihto, kun puhutaan isoista vastuista, jotka kuuluu eri osapuolille. Tämä on mielestäni erillään juuri tämän takia minä puhun myöhään tässä keskustelussa, joten argumentteja täällä on jo kuultu ja voidaan pohtia tietysti Israelin kriisin ja hyökkäyksen laajuutta, mutta missään tapauksessa sen oikeus rauhaan, vaikka se onkin, niin kukaan ei kuitenkaan hyväksyisi tällaisia äh, rakettiiskuja reagoimatta tähän. Tässä on puhuttu neuvottelusta tulitauosta, halutaan takeet, huomattavasti avun sinne saamiseksi, tun, tunnekautta tapahtuvan salakutuksen lopettaminen. Rauhan perustekijät on jo hyvin tiedossa, niitä on useissa yhteyksissä selvitelty. Komissaari tästä myös muistutti olennainen kuitenkin on olemassa pöydällä ja tämä tarkoittaa sitä, että molemmat osapuolet luopuvat. Ja kun puhun luopumisesta, yhdyn tässä herra Schulzin, joka ei enää ole paikalla. Kysymys ei ole siitä, puhutaanko Hamasin kanssa, vaan miten, missä olosuhteissa, millä ehdoin. Useimmat täällä puhuivat, antakaa minun lopettaa puhemies, siis vuonna 2009 ää, ää, puolustajat hylkäsivät rauhan ja meidän roolimme EUna on saada Palestiinalle ja Israelin toimijat yhteen, myös naapurimaat, Egypti, Jordania, jotta saadaan aikaan kestävä rauhansopimus. Kiitos. No se, että muut ylittävät puheaikaa, sai merkitse sitä, että kaikki muutkin näin voisivat tehdä. Uka, yksi minuutti. Kiitos. 11 tammikuuta kävimme Rafan ylityskohdassa. Tilanne on se, että siviiliväestö ei voi mitenkään välttää Israelin armeijan päivittäistä pommitusta. Jos tilanteen ei ole nähnyt itse omin silmin, ei voi kuvitella minkälainen kärsimys alueella vallitsee ja kuinka välittömästi meidän täytyy päästä rauhanomaisen ratkaisuun. Meitä todella, todella kosketti tämän Palestiinan kansan kärsimyksen laajuus. Israelin pommiiskut täytyy keskeyttää välittömästi. Samoin Hamasin toimet ja Egyptistä tapahtuva aseiden salakuljetus samoin. Täytyy toimia niin, että avustusjärjestöt pääsevät alueelle huolehtimaan siviiliväestöstä. Rajalla näimme, että raja-alueella oli lääkäreitä valmiina, jota he olisivat voineet auttaa, mutta koska raja ei ollut auki, he eivät pystyneet tekemään työtään. Joten siksi pyytäisin, että rajat avattaisiin, jotta apu pääsisi perille. Kiitos. Kiitos. Sitten Selesni yksi minuutti. Vážený pane předsedo, komu se nese vře srdce, když vidí zabit... Puhemies, me kaikki suhtaudumme hyvin vakavasti lasten ja naisten tappamiseen, mutta me emme saa olla kuitenkaan tekopyhiä. Mitkä Euroopan valtiot olisivat yhtä pidättyväisiä kuin Israel ja antaisivat muiden hyökätä maahansa tai iskemään, tekemään rakettiiskuja? Gazan väestö ei pelkästään ole uhreja, vaan demokraattisesti valittu Hamas – ja sen vapausmotto, sehän ei tarkoittanut kuitenkaan kasaa Haifaan eikä Tel Avivin vapauttamista juutalaisista. Jos joku äänestää rikollisten puolesta, niin heidän on silloin jaettava heidän kohtalonsa. Ennen kaikkea, jos nämä rikolliset piileskelevät selkien takana ja moskeijat ja koulut on muutettu suuriksi asevarastoiksi Muistan Dresdenin pommituksen, ja tässähän kymmeniä tuhansia siviiliväestön väestöstä kuoli. Kukaan ei kuitenkaan kritisoinut tätä, koska nämä ihmiset valitsivat Saksan kohtalon ja tiesivät, kenen, ketä he äänestivät. Aivan samalla tavoin kuin palestiinalaiset, jotka äänestivät Hamasia ja tiedän, että Gazaan on Euroopan unionista menossa paljon apua ja palestiinalaiset kaivavat jatkuvasti uusia tunneleita, joita kautta, joiden kautta aseita salakuljetetaan. Hökmark, kaksi minuuttia. Puhemies, on kaksi tärkeää asiaa, jotka tässä keskustelussa ovat olleet esillä. On kysymys siitä, että suuri enemmistö parlamentissa haluaa pikaista tulitaukoa. Ja toinen on se, että täällä on suuri tuki sille, että kaikkien osapuolten on annettava Israelille olemassaolonsa oikeutus. Ja se on lähtökohta, joka on tärkeä Euroopan unionille ja se on tärkeää myös tässä tragediassa, jota voida, joka voidaan nähdä Gaasassa. Jokainen menetetty henki on tragedia, olipa kysymys rajan mistä puolesta tahansa. Ja jos uskotaan, että tragedia olisi pienempi, jos siis ne, jotka kuvitellaan, että onnistuisivat rakettihyökkäyksiin yhä syvemmälle maahan tappamalla samalla siviilejä. On tragedia myös siksi, että tämä estää palestiinalaisvaltion toteutumisen ja, kolmannen, ja, ja rauhanomaisen ratkaisun. Tässähän on kysymys siitä, että kaikki se mikä tapahtuu, se on ensin, siinä on ollut takana varustelua, aseiden salakuljetusta ja niin edelleen. Siis tärkeää on meidän ymmärtää se, että tämä ei ole sellainen tragedia, joka perustuu pelkästään juutalaisten ja palestiinalaisten trage- tragediaan. Ja vastustan hyvin vahvasti sitä, että demonisoidaan joku kansa, kuten esimerkiksi Chris Davis, joka tässä yrittää syyllistää kansan. Siis en halua tällaisia äänensävyjä tässä parlamentissa kuulla. Siis tässä ei ole näiden kahden osapuolten välinen konflikti, vaan on kysymys ääriliikkeistä ja maltillisista. Siis jokainen, joka täällä syö, ruokkii vihaa, ei pääse minnekään. Ja ne, jotka syyttävät Israelia, eivät voi päästä minnekään. Siis on kysymys siitä, että vahvistetaan maltillisia voimia ja luodaan parempi pohja rauhalle. Kiitos. Marek Siviec. Chcę odnieść się do tych, którzy na tej sali zaprezentowali wyjątkowo... Kiitos. Tässä salissa on puhuttu myös demagogiasta, mutta tämä on sota sotien sarjassa. Tämä on asymmetrinen konflikti. Kolmen vuoden ajan on ammuttu raketteja Israelia vastaan. että tätä kukaan ei ole juurikaan tuominut, mutta tänään tuomitsemme Israelin. Tämä on helppoa. Maassa on hallinto, viranomaiset ja niin edelleen. Toisaalta, toisella puolella meillä on terroristijärjestö, jota emme hyvin tunne ja joka vaarantaa ihmishenkiä. Tilanne on siis epätasainen Usein siviilejä käytetään kilpenä. Ei yksin vuodattamaan verta voida korvata toisten vuodattamalla verellä. Tässä on syntynyt epätasapainoa toimien ja sanojen välillä. Jos kansainvälinen yhteisö ei lähde toimin mukaan, konflikteja ei saada ratkaistuksi. Ja lopuksi ne, jotka puhuvat siitä, että Israel on toiminut suhteettomasti. Mitä tekisitte, jos israelilais terroristijärjestö ampuisi tuhansia raketteja Gaasaan? Tämä ei ole suhteellinen konflikti. Tässä käytämme sanoja, jotka eivät sovi todellisuuden kanssa yhteen. Tästä konfliktista ei ole helppoa keskustella ainoastaan katsomalla televisiota. Kiitos. En tässä nyt keskeyttänyt puhujaa, sanoo puhemies. Ulkoministeri Schwarzenberg on antanut meille jo enemmän aikaa kuin hän pystyy oikeastaan. Hänen pitää pian poistua, joten todella pyytäisin teitä nyt pitämään kiinni puheenjohtajasta. Mori on yksi minuutti. Pysyvää tilanteen rauhoittumusta ei saada aikaan, kuin YK on moni, monen kansalliset joukot saadaan väliin. Ensimmäistä kertaa Israel näyttää hylänneen se periaatteen, joka usein on todettu, en tiedä milloin tämä, no joku toivat puuttua. Se ei voisi tapahtua ennen kuin sopimus on saatu aikaan konfliktiosapuolten kesken, niin me kaikki toivomme, että näin tapahtuu mahdollisimman nopeasti. Sitä vastoin tiedän, että tässä tarvitaan kaikkien suurinta puolueettomuutta. Uskon, että EU on parhaassa asemassa toimia, ja miksei puhemies Pöterin Välimeren Välimerunion yhteydessä se voi paremmin toimia, koska USAta, USA nähdään liikaa Israelin puolella olevana ja arabit taas palestinasta puolella olevana. Ettekö ole sitä mieltä, neuvoston puheenjohtaja, että nyt meidän pitäisi valmistautua tällaiseen toimintaan? Kiitoksia. Vielen Dank auch für die Einhaltung der Redezeit. Kiitos, että piditte kiinni puheenajastanne. Saletski kaksi minuuttia puhemies, komission jäsen, kollegat. Siis pitkä miehitys saa aikaan hedelmiä, vihaa, epätoivoa ja niin edelleen. samalla se tuottaa niin kutsutun Hamasin vaikutuksen hyvin vakavana tekijänä. Sitä ei voida hyväksyä, että arabit kieltävät ja islamilaiset ja Hamas kieltävät Israelin olemassaolon. Israel, siis ei voida hyväksyä myös sitä, että jatkuvasti uhataan Israelia. Mitä tulee tähän noidan kehään, Israelin viranomaiset eivät pysty tässä ottamaan oppia kuuden vuoden historiasta alueella, eivätkä käyttää kahden valtion strategia veistä. He tote, kokevat hyvin ennakoimattoman naapurin uhan, joka ampuu raketteja heitä kohtaan. Mutta voidaanko, onko tämä riskiratkaisu Israelin hyväksymä? Onko olemassa mitään muuta ratkaisua, jos odotetaan, että Hamas lähtee siitä, että ihmiset kuolevat luonnollisesti tai, tai siten, että heidät pommitetaan tapetaan sillä tavoin, se on mielestäni naivia. Jos länsivallat eivät, saa, eivät saaneet aikaan vuonna 1948 kahta valtiota, niin niiden pitäisi tehdä se nyt. Siis vastuuhan ei hälvene, olkaamme rohkeampia omassa strategiassamme. Kiitos. Kiitos erityisesti siitä, että kunnioititte puheenaikaa. Petris Patri, puolitoista minuuttia. No, hän ei olekaan paikalla, joten seuraavaksi Katsin yksi minuutti. Izraelska država ja izraelski vojska. Israel on käskenyt armeijansa tuhoamaan Gaasan ja palestinalaisia on tapettu. Kolmasosa heistä on ollut lapsia ja puolet lapsia ja naisia, ei Hamasin jäseniä. Eli suhte, tässä on toimittu suhteettomasti. Miten voimme päästä tulitaukoon, jos eri tahot eivät tunnusta toisiaan? Meidän täytyy saada aikaan kumppanuutta, jotta tulitaukoon voidaan päästä. Israelin täytyy tunnustaa Hamas ja saattaa alulle vuoropuhelu ja toisinpäin. Hamasin tulee tunnustaa Israelin muuta keinoa ei ole. Mikä tahansa toiminta on parempaa kuin verinen sota. Jehud Olmert yrittää parantaa omaa imagoaan, eikä salli tulitaukoa. Eh, Kiitos. Anna Hibaskova, kaksi minuuttia. Vážená paní komisařko, dovolte mi... Puhemies, puhemies komission jäsen, haluan onnitella teitä tuloksista, joita olette saanut yhteisissä neuvotteluissanne, jota puheenjohtaja Troikka johti Israelissa. Tiedämme, että teidän matkanne sinne sai Israelin neuvottelemaan humanitaarisesta käytävästä ja päivittäisestä tulitausta. Tämä on varmaankin ensimmäinen kerta, kun Eurooppa otetaan vakavissaan Israelissa ja puheenjohtajavaltio on erittäin tärkeä EUn edustaja tietenkin. Euroopan parlamentti eilen hyväksyi päätöslauselman, joka on poikkeus näin tiivistäkin tilanteessa. Se on tasapainoinen teksti se voidaan hyväksyä myös oikeiston toimesta. Mielestäni me olemme onnistuneet olemaan tekemättä yhtälöä olemassa olevan valtion ja terroristiliikkeen välillä. Me vaadimme, että Israelin valtio tunnustetaan ja Hamasin pitää sitoutua lopettamaan rakettiiskut. Me vaadimme myös pysyvää tulitaukoa. Livni ja Olmert ovat eri linjoilla, mitä takeita tarvitaan, jotta pommitukset loppuvat. Ja mielestäni avainasemassa on Egypti, koska Egyptin pitää valvoa tunneliteissa tapahtuvaa salakuljetusta. Mitä neuvosto on tekemässä juuri tällä hetkellä? Miltä puolta se neuvottelee Egyptin kanssa? Mitä tulee tähän valvontamissioon? joka valvoisi Rafahin ylityspaikkaa sen avaamista. Mitä voimme sanoa Egyptin ministerille tänä iltana ja miten voimme hyötyä näistä neuvottelusta Egyptin kanssa? Kiitoksia etukäteen vastauksesta. Kiitos. Rutsek, yksi minuutti. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Eine Minute. Damia... Kiitos. Yksi minuutti komissiota in neuvostoa haluaisin pyytää lisäämään painetta kumpaakin osapuolta kohtaan niin, että lisääntyvä väkivaltaisuus loppuisi. YK päätöslauselmasta täytyy pitää kiinni ja nyt meidän täytyy vaatia takeita jatkuvalle tuli tauolle ja sille, että humanitaarisen avun käytävät avataan. Täällä on useasti todettu, että Palestinan ja Israelin konfliktia ei voida sotilaallisin keinoin ratkaista. Ainoastaan poliittisesti voidaan saada aikaan kestävä rauha ja Euroopan unionin täytyy pyrkiä tähän yhdessä uuden yhdysvaltalaishallinnon ja Arabiliigan kanssa. EUn roolin täytyy vahvistua entisestään ja konfliktin loppuun täytyy saada rauhan sopimus. Tarvitaan kahden valtion ratkaisu, jotka voivat elää rauhanomaisesti yhteiseloa kansainvälisen yhteisön sääntöjen mukaisesti. Kiitos sitten Kasulides. Me keskustelemme jälleen yhdestä humanitaarisesta strategiasta, tragediasta naapuristossamme. Kuitenkaan palestiinalaiset eivät ole hyväksyneet vielä sitä, että itsemurhapommit tai raketit eivät koskaan saa aikaan sitä, että heidät vapautettaisiin maansa miehityksestä, eikä Israel ymmärrä liioin, että tällainen laaja sotilaallinen vastaus ruokkii uusia itsemurhapommittajia ja kutsuu uusia kasamraketteja ensin tilassa. Mitä sitten syyttömiin siviili kansalaisiin tulee, laisiin ja lapsiin. Ei kukaan heistä välitä. Ei kukaan välitä niistä lapsista, joita tapetaan, haavoitetaan ja joille aiheutetaan sadoittain traumoja. Mitä meidän, mehän tunnemme pahoinvointia, kun katselemme kaikkea tätä TVstä. Mitä heille itsensä sitten tulee, jotka ovat siellä paikan päällä? Me lähdemme tällaiseen klassiseen syyttelyleikkiin. Se ei kuitenkaan siviiliväestöä auta, eikä liioin päätöslauselmat, julkilausemat auta. Millä tavalla voimme siirtyä sanoista tekoihin? Nyt on aika neuvotella osapuolten kanssa kansainvälisen voi, jouk, kansainvälisten joukkojen muodostamisesta, kuten muut kollegat ovat e-, ehdottaneet, niin että Gazaan lähetetään suuret poliisivoimat, jotka koostuvat arabimaiden poliiseista, jotka auttavat kouluttamaan palestiinalaisten poliisivoimat, ja niillä on oltava YK-mandaatti, jotta ne voisivat saada aikaan siellä lain ja ö, järjestyksen on kysymys raja, yli, rajanylityspaikkojen avaamisesta, saalakuljetuksen lopettamisesta. Me emme voi vie, enää jättää näiden kahden vastapuolen käsiin siviiliväestöä. Kiitos. Sitten Kieso yksi minuutti. Un grande antifascista italiano. Suuri ita- italialainen antifasisti Gubetti sanoi, että jos totuus on ainoastaan yhdellä puolella, silloin saadaan aikaan Salomonin ratkaisuja. Näin on myös Gaasan kohdalla näinä päivinä. Toivon, että tämä parlamentti osaisi sanoa oikeat sanat, jotta Israelin toimet saataisiin keskeytettyä. Jos näin ei ole, niin tämä aiheuttaa meille häpeää, historiaa ja palestinalaisia, arabi julkista mielipidettä ja EUn julkista mielipidettä kohtaan. Tässä on syntynyt getto ja tapettujen lapsista on tullut tappajia. Isällä on oikeus omaan turvallisuuteen. Kuka tahansa, jos hän haluaa ymmärtää, että äh, Israel ei salli sitä, että sen tilanteesta tehdään epävakaa. Tämän näkee tilanteista ja kuoleman, äh, mä, kuolinluvuista. Näin rauha tapetaan ja siksi Israel täytyy pysäyttää. Stefano Zapala, kaksi minuuttia. Zapala, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajaa siitä, että hän on vielä paikalla. Emme ole tottuneet tähän On tärkeää, että Tsekki osoittaa läsnäolollaan olevansa mukana. Kolme Muscardini, niin se joka ei tunne alueellista realiteettia, niin sen oli, hänen olisi syytä mennä paikalle turistina, jotta hän näkisi, mitä siellä tapahtuu. Ehkä jokin meistä ovat olleet paikalle esimerkiksi Palestiinassa vaalien aikaan. Ja ainoastaan se, että näkee asiat henkilökohtaisesti, voi antaa todellisen kuvan kaikesta. Tämä kriisi on ollut meneillään jo vuosikymmeniä, tämä ei ole mitään uutta. Me Euroopassa ja länsimaissa emme ole koskaan pyrkineet sitä ratkaisemaan. Tässä on kaksi vastakkaista tahoa. Olen ollut itse sekä Palestinassa että Israelissa useita kertoja tunnen tilanteen. Tunnen sen varsin hyvin ja uskon, että kaos on oikeastaan kolmenlainen. Tässä on terroristit, Israelin kansa ja palestinalaiset. Hamas edustaa ainakin osaa Palestiinasta, mutta ei kylläkään koko kansaa. Olen nähnyt e- erään videonpätkän, jossa näytetään uhreja Israelin puolella, jotka Hamasin iskut ovat aiheuttaneet. kaistan ja länsirannan välillä ei ole suurtakaan eroa. Meidän täytyy toimia vakavasti otettavasti. Ja tärkeintä on se, että Abu Masenin tilannetta vahvistetaan entisestään. Palestinalaiset, jotka ovat jääneet tässä tavallaan sivuun, niin tilanne johtaa siihen, että me kaikki häviämme. Kiitos, seuraavaksi koopa yksi minuutti. Euroopisi täynnä prahmputinen. Puhemies. Kiitos Palestinia kullau. Puhemies, julkinen mielipide haluaa, että lopetetaan palestinalaisväestön teurastus. Meidän on tuomittava rakettiiskut, mutta samalla myös lopetettava Israelin valtion terrorismi hyvin laajamittaisesti. Meidän on varmistettava se, että Israel kunnioittaa kansainvälistä lakia siis on väärin, että ne käyttävät valkoista fosforia sisältäviä ammuksia ja muita aseita, jotka tappavat syyttömiä laisia ja lapsia. Jos tämä olisi tapahtunut jossain Afrikan osassa, olisimme reagoineet välittömästi ja silloin YK julki, turvallisuusneuvoston julkilausuma olisi ollut sitova, mutta tässä puhutaan jatkuvasti. Meidän on käytettävä kaikki mahdolliset keinomme, myös assosiaatiosopimus, jotta voisimme vakuuttaa Israelin lopettamaan tämä palestinalaisten tappaminen, ja, jotta ne, he päästäisivät humanitaarisen avun tälle alueelle. Koska Israelhan on vastuussa tästä teurastuksesta, meidän on saatava välitön aselepo aikaan ja kiitos. Stevenson, kaksi minuuttia. Puhemies, hirvittävät tapahtumat Kaasassa kahden viime viikon aikana ovat saaneet Israelille kansainvälisen tuomion. Kollegat tämän keskustelun aikana tänään ovat pyrkineet osoittamaan, kuka pystyy jyrkimmin tuomitsemaan juutalaisvaltion, mutta yhdelle maalle lähi tämä oli juuri se tulos, johon ovat pyrkineetkin. Iran on välittänyt ammuksia, aseita ja muita teknologisesti hienostuneita aseita Hamasille vuosien ajan on antanut koulutusta rahaa Hamas-taistelijoille. Heidän tavoitteenaan oli provosoida Israel to- maasotaan ja nyt olemme nähneet järkyttäviä kuvia kuolleista lapsista lehdissä ja TV:ssä ja tämä on paras tapa palka, palka, äh, rekrytoida äh, ekstremistejä ja osoittaa, mikä on mullahien näkemys islamilaisesta liikkeestä. Fasistinen hallinto Iranissa on päävastuu vastuussa tästä ja traaginen lopputulos on juuri se, mihin Tehran on pyrkinyt Siinä pyritään äh, kääntämään oman väen huomio muualle ja kansainvälinen huomio taas kääntyy mullahien äh, ydintoimista muualle. Se pyrkii alueelliseksi päävallaksi alueelle. He haluavat yhdistää äh, islamisen maailman ja saada oman totalitaarisen näkemyytensä islamilaista veljeydestä muillekin, jossa naisten ja miesten oikeuksia poljetaan, sananvapaus äh, vähenee, poistuu. Ja länsi ei ole tehnyt yhtään mitään vähentääkseen Iranin aggressiota. On valtavasti todisteita siitä, miten mullahit sponsoroivat terahia. Länsi kuitenkin pyrkii vain rauhoittelemaan Irania ja Teherania taipuen jopa sen perusvaateisiin että People's, äh, People's Mujahidin poistetaan terroristilistalta EU-ssa. Tällaisen pitää päättyä, puhemies. Howard, yksi minuutti. Firstly, let us be clear, this parliament... Siksi meidän on oltava täysin selvillä siitä, että parlamentti tukee 1860 päätöslausemaa ja se pitäisi tosiaan viiveettä panna täytäntöön ja yhtenä edustajana, joka on käynyt Gaasassa tämän saadon aikana. Siis mielestäni aselepo ei ole tarpeeksi, eikä se, että joukot vedetään pois sieltä, mutta meidän on nähtävä aselepo ja saaron loppu niin, että gasalaiset voivat alkaa elää normaali elämää. Ja tässä on kysymys kansainvälisen humanitaarisen lain no, toi, kunnioittamisesta. Human Rights Watch on kertonut minulle, että kolmen tunnin päivittäinen tulitauko ei, itse, ei riitä, jotta voitaisiin toimittaa apua perille. Siis tässä on kysymys 139 lapsen tappamisesta sen jälkeen, kun konflikti alkoi ja 1271 on haavoittunut ja tätä ei voida itsepuolustuksen kannalta puolustaa. Pidän hyvänä sitä, että EUn lähettiläs on sanonut, että että toistaiseksi Israelin, Israelin suhteiden kohottaminen korkeammalle tasolle on laitettu jäihin. Gaala, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Aluksi tarvitsemme välittömän ja kestävän molemminpuolisen tulitauon. Tästä valitsee konsensus. Tämän jälkeen EUn ja kansainvälisen yhteisön ei tule jättää ihmisten kohtaloa ainoastaan Hamasin ja Israelin käsiin. Hamas tiesi tarkkaan, että Israel reagoisi näihin jatkuviin rakettiiskuihin. Näin oli. tilasten mukaan Gaasassa kannatus on siirtymässä Hamasista Fatahin kannalle. Kuitenkin las... Hamas on laskenut, että siviiliuhrit aiheuttaisivat sen, että sen oma kannatus jälleen lähtisi nousuun. Tässä usein kaikki tahot edistävät ainoastaan omia etujaan. Tässä puhutaan Israelin toimien laajuudesta ja useista siviiliuhreista. Me eurooppalaisina emme saa ainoastaan neuvotella tulitauosta ja infrastruktuurin parantamisesta. Näin tässä jo korjaavan kirjelmän asia koskien. Ei ole riittävää tässä turvatonista siitä, että egyptiläiset lopettavat rajoilla tapahtuvan salakuljetuksen. Tässä tarvitaan lisää arabi läsnäoloa, kvartettia Gaasassa ja tarvitaan myös voimakas rauhanturvamandaatti. Israelissa ja Egyptin täytyy olla mukana ja samanaikaisesti rauhanprosessia täytyy edistää pikaisesti. Muuten pelkään, että tällaiset välikohtaukset tulevat toistumaan entistä useammin ja tätä ei, eivät ole ansainneet palestinalaiset eivätkä israelilaiset. Kiitos. Seuraavaksi Martinez Martinez. Kiitoksia. Espanjassa koemme Gaasan tilanteen järkytyksellä ja häpeällä ja haluamme myös puolustaa rauhaa ja suojella kaikkein haavoittuvaisempia. Olemme kauhuissamme, kun ajatellaan naisia, lapsia, jotka on murhattu, ihmisen suunnitelta kärsimystä, pommitusten jälkeen Ketossa, joksi kansa on muuttanut. Picasso maalasi tämän kaiken hirveyden gernika maalauksessaan Se maalattiin jo seitsemän vuosikymmentä sitten. Tämä on myös häpeällistä, koska kukaan ei EU-ssa pysty tai kasvavassa yhteisössäkään estämään tätä eikä myöskään lopettamaan rikollista toimintaa, jonka tuomitsemme. Olemme häpeissämme suutuneita tästä kaikesta valehtelusta ja propagandasta ja häpeissämme, koska me tiedämme aivan hyvin, mitä tapahtuu, emmekä toimi tiukkuudella, jota tässä tarvittaisiin. Tämän takia historia tulee vaatimaan tilille monia, jotka ovat osallistuneet kriisin ainakin toimimattomuudellaan. Nyt on todellakin tärkeää pitää ovi auki toiveelle ja EUn pitää tukea turvallisuusneuvoston päätösasemaa, mutta pitää täyttää, keskeyttää sopimus näiden tapahtumien johdosta. Tietysti Hamas on myös vastuussa. Si- Saarossa se ei ole kuunnellut ketään muuta tähän asti. Kiitos. Sitten Jeffrey van Orden, kaksi minuuttia. Ensiksi haluaisin ilmaista kaiken myötätuntoni kaikkia syyttömiä kohtaan Israelissa ja Gazassa, jotka ovat viime kuukausina tur kärsineet mutta on otettava huomioon tosiaan se, että emme saa vinouttaa näkemystä tästä tilanteesta, joka meillä on. Gaasassahan on perustettu tällainen terrorismivyöhyke. Palestiinan hallinto on hajautunut, tässä kielletään kieltäydytään tunnustamasta Israelin olemassaolo-oikeus ja aikaisemmat rauhan sopimukset, jotka on neuvoteltu. Mitä tulee Hanan Ashrafin sanoihin kolme vuotta sitten, jolloin itse olin valvomassa Palestiinan vaaleja. Hän näki tosiaan, mitä tapahtuu, kun pimeyden voimat pääsevät valtaan. Hän oli todella oikeassa. Ja meidän ei pitäisi olla tosiaan hämmästyneitä, kun Hamasin edustaja sanoi, että kuolema on teollisuus palestinalaisväestölle. Hän viittasi itsemurhapommittajiin ja siihen, että käytetään ihmiskilpiä sotilaskohteissa. Sehän tietysti on tosiaan kansainvälisen humanitaarisen lain vakavaa rikkomista, kun ihmisiä käytetään tällä tavoin. Ja tässä on kysymys tosiaan pahasta vihollisesta, mitä kansainväliseen yhteisöön tulee. Siis silloin kun Israel ei toiminut väkivaltaisesti, niin sitä rangaistiin. Nyt sitten kun se on ryhtynyt sotilastoimiin Hamasin provosoinnista, se tuntee tosiaan, että kansainvälisesti se tuomitaan. Tässä surullinen tosiasia on se, että palestiinalaisille on tehty suuri karhunpalvelus, kun kansainvälinen yhteisö on hyväksynyt äärioikeus, ääriliikkeitä ja korruptiota eikä ole tehnyt mitään käytännöllistä kymmenien vuosien aikana. Siis tämä valta ei ole tehnyt mitään ihmisten elämän parantamiseksi. Me tarvitsemme Siis Marshall-suunnitelma Lähi-idälle ei ole pelkästään, siinä ei ole pelkästään kysymys rauhan ylläpitämisestä, vaan on kysymys siitä, että siviilihallinto on asetettava kansainvälisen valvonnan alaiseksi niin, että terroristien napanuora tosiaan leikataan poikki. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Derossa. Kiitoksia puhemies. Voin yhtyä siihen, mitä herra Van Orden sanoi Hamasista, mutta fakta on kuitenkin, että kuka ei voi oikeuttaa siviiliväestön pommituksia, johon Israel on syyllistynyt. Tämä on ratkaisevaa tässä. Meidän täytyy lopettaa pommitukset. On, on sitten tuloisen Hamasin alueelta tai Israelista. Minä toivon, että päätös, joka tähän keskusteluun liittyy, saa vahvan tuen parlamentilta huomenna ja se vahvista, vahvistakoon komission neuvoston käsiä, kun ne pyrkivät painostamaan molempia osapuolia ja ne lopettaisivat tapamisen. Gaasa on muuttunut suurimmaksi vankilaksi koko maailmassa viimeisen kolmen viikon aikana. Tilanne on muuttunut siellä ikään kuin se olisi teurastamo laillisesti käytetään terroria laitonterrorismia vastaan tappaen siviiliväestöä, naisia ja lapsia, näin ehkä tuhotaan prosessissa mahdollisuus kahdelle valtiolla. Euroopan suhteita ei voida tiivistää Islannin kanssa niin kauan kuin se ei ryhdy rakentavaan kunnollisen neuvotteluyhteyteen naapureidensa, naapureidensa ja Palestiinan valittujen edustajien kanssa, mukaan lukien Hamasin kanssa. Pitäisi tehdä selväksi EUn toimesta, että mikä tahansa sodan leviäminen Gazan alueella saa aikaan sen, että meidän reaktiomme tiukkenee sodan suhteen. Kiitoksia seuraavaksi kahden, 20 puheaikaa Rova Gaala. Hyvät kollegat, hyvä komissio ja sen mielestäni on kyynillistä tapa, jolla keskustelemme Gaasan kriisistä. Sitä emme voi hyväksyä. Siis on kyynistä se, että Hamas käyttää siviilejä ihmiskilpinä lapset mukaan lukien. Ja mielestäni on epäinhimillistä ja kyynillistä se, mitä Israel tekee, kun se käyttää tosiaan suhteettomia keinoja ja teurastaa tällä tavalla palestiinalaisia lapset ja siviilit mukaan lukien. Mielestäni on tosiaan kyynillistä. Ja kansainvälinen diplomatia on kyynillistä, jos se yrittää luoda tällaisen harvaha kuvan, että se, että ei päästetä humanitaarista apua, tai sillä tavalla, että humanitaarinen apu päästetään, niin voidaan oikeuttaa tämä. Mutta mikään ei kuitenkaan mielestäni voi oikeuttaa syyttömien tappamista. Kaikki elämät ovat samanarvoisia katsomatta siihen, millä rajan puolella ihmiset elävät. Mielestäni kaikkien osapuolten on hyväksyttävä tämä, jos he todella haluavat rehellistä rauhaa alueelle. Siviilisuojelun pitäisi olla itseisarvo ja humanitaarisen avun pitäisi sallia menevän perille. Siis tämä on sellainen pohja, jolta voitaisiin saada pitkällä tähtäimellä aikaan aselepo ja rauha. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Mitchell. Kiitoksia puhemies. Hamas synnyttää terrorismia Israelissa ja on provosoinut tämän hyökkäyksen. Tältä tästä näyttää siltä, että jotkut olivat tyytyväisiä la, jopa lapsimarttyyreistä ja julkisuudesta että tämän heidän asiansa saa, vaikka tämä on se kuinka hirvittävää muiden hyväksyä. Minä olen koskaan, tai olen minusta Israelin oikeus on eh, olemassa olemassaolon alueella, mutta meidän pitäisi olla täysiä idiotteja, jos emme olisi järkyttyneinä järkyttyneitä ja häpeissämme siitä, mitä Gazassa nyt tapahtuu. Israelin reaktio on täysin suhteeton ja nuorten pienten lasten kuolema on aivan erityisen häpeällistä. Minä en ole tähän mennessä vastustanut sopimusta Israelin kanssa niin kuin Dalai Lama, uskon, että paras tapa vaikuttaa Kiinaan on pitää yllä hyviä suhteita Kiinan kanssa. Mielestäni tämä koskee myös EU-Israel-suhteisiin. Mutta miten voimme ilmaista inhomme siitä, mitä siellä tapahtuu. Ja puhemies, eilen alueen humanitaariset tarpeista kerrottiin ulkoasian valiokunnassa ja keskustelussa valiokunnassa. Minä vetoan komission ja neuvostoon, jotta ne varmistaisivat sen, että täysin kattava humanitaarinen apupaketti saadaan valmiiksi niin, että voimme mennä paikan päällä auttaa kärsiviä ihmisiä ensitilassa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Mitchell. Sitten herra Schwarzenberg, olkaa hyvä. Jos Herra Schwarzenberg, jos teillä on kiire ja haluatte puhua tässä vaiheessa, voitte niin tehdä. Ja siirrymme sitten tähän vapaisiin puheenvuoroihin heti ministerin jälkeen. Which are important uh, to be answered. Yksi asia siis keskustelun alussa. Aha, okei. Uh, excuse me, I will get up. Uh, okei, okei, nousen seisomaan. Yksi asia, joka mainitsin tässä keskustelun alussa, oli se, pitäisikö meidän ottaa yhteyttä Hamassiin? Mielestäni aika ei ole sitä varten vielä kypsä, koska Hamas on käyttäytynyt viime kuukausina – terroristiorganijärjestönä ja silloin niin kauan kun se toimii näin, niin sitä ei voida Euroopan unionin virallisten edustajien taholta, siihen ei voida ottaa yhteyttä. Mutta olen nähnyt hyvin monia organi- terroristijärjestöjä, joista on tullut pikkuhiljaa kunnioitettavia ja hyväksyttäviä kansainvälisessä yhteydessä. Olen nähnyt sen Afrikassa ja Irlannissa ja monilla eri tahoilla. Tämä tapahtuu. Mutta ennen kaikkea sen, näiden on lopetettava toiminta e- terrorismin tavoin. Ja silloin tietysti puhumme Hamasin tai kenenkä muun tahansa kanssa – mutta emme ennen kuin Hamas on luopunut käytöksestään terroristijärjestönä. Mielestäni tämä on tärkeää, koska Euroopan unioni ei voi itse asiassa luopua omista periaatteistaan. On tietysti mahdollista kuulla heidän ajatuksiaan epäsuorasti esimerkiksi alueella olevien poliitikkojen kanssa. Meillä on yhteydet heihin mutta vielä ei ole aika kypsä, jotta Euroopan unioni voisi suoranaisesti olla yhteydessä Hamasiin. Meidän täytyy olla hyvin päättäväisiä tämän suhteen. Meidän pitäisi tässä kiittää Egyptiä siitä tärkeästä roolista, joka sillä on ollut viime viikkoina, kun Egypti on tosiaan pyrkinyt saavuttamaan mahdollisesti jopa aselevon ja rauhanprosessin alueella. Tiedän, kuinka vaikea tämä kysymys on. Olemme jatkuvasti egyptiläisiin yhteydessä. Tiedämme, kuinka tärkeää työtä siellä tehdään ja siksi haluaisin onnitella Egyptiä. Kysymys on sitten siitä, millä tavalla voimme auttaa Egyptiä ennen kaikkea ne, jotka ovat paikan päällä. He voivat kertoa meille sen, mitä siellä tarvitaan. Ei ole kysymys pelkästään siitä, mitä me päätämme heidän tarvitsevan. Euroopan unionin, unioni ja monet Euroopan unionin valtiot ovat ilmoittaneet olevansa valmiita kaikkin mahdollisin tavoin lähettämään neuvonantajia, teknisiä neuvonantajia ja niin edelleen. Mutta ennen kaikkea tässähän on kysymys siitä, että paikallisten viranomaisten on hyväksyttävä tämä. Yksi tärkeä ehdotus minulla oli ja se oli se, että Lähi-Itään suunniteltaisiin maassalle suunnitelma. Mielestäni se on erittäin hyvä ajatus, koska tämä alue tarvitsee tosiaan aitoa jälleenrakennusta. Aivan kuten Eurooppa sodan jälkeisinä vuosina. Kysymys on sitten siitä, Rova Ferrero Wallner ja jotkut muuthan mainitsivat tai puhuivat siitä, mitä tämä missio sai aikaan, valtuuskunta sai aikaan. Haluaisin vielä kiittää rouva Ferrero Valderia, joka on tehnyt paljon työtä humanitaarisella alalla. Ja se, mitä meidän pitää hyvin selkeästi kuitenkin todeta se, että nämä erittäin vaikea, näissä erittäin vaikeissa neuvotteluissa, joita käydään paraikaa Lähi-idässä, niin periaatteessa ne perustuvat niihin suunnitelmiin, jotka me oli siis on kysymys siitä, millä tavalla rauha voidaan saada aikaan. Olemme keskustelleet kaikesta tästä kumppaneidemme kanssa. Sitten puhuttiin siitä myös, millä tavalla meidän pitäisi kohottaa suhteittemme tasoa Israelin kanssa. Kuten tiedätte, niin tämä oli ministerineuvoston päätös kesäkuulta viime vuonna. Ja tätä voidaan muuttaa ainoastaan, jos ministerit itse päättävät muuttaa päätöstä, koska sitä ei muuten voida. Siis sitä ei voida muulla tavoin muuttaa. Ja tässä tilanteessa mielestäni on liian aikaista keskustella siitä, miten näiden suhteiden kohottaminen korkeammalle tasolle, miten sen pitäisi tapahtua ja voitaisiinko sellaista odottaa tulevaisuudessa, koska on paljon tärkeämpiä ja kiireellisempiä asioita hoidettavana nyt. Mutta haluaisin sanoa, että ministerineuvosto teki tämän päätöksen ja siinäpä se. Mitä sitten voidaan Israelin pysäyttämiseksi tehdä? Hyvin vähän, rehellisesti sanottuna. Israeli toimii, kuten se toimii, ja koska olen elinikäinen Israelin ystävä, ja sen voin hyvin rehellisesti sanoa, en ole kovin onnellinen tai iloinen siitä, mitä Israel parhaillaan tekee. Mielestäni sen politiikka vahingoittaa myös sitä itseään mutta Euroopan unioni unionilla on käytössään hyvin vähän mahdollisuuksia sen lisäksi, että se puhuu hyvin selkeästi ja rehellisesti kumppaneillemme. Siis meidän eri, tai eri kumppaneiden, meidän kumppaneidemme ja israelilaisten ja egyptiläisten on löydettävä ratkaisu. Me voimme tietysti Euroopan unionina tarjota kaiken mahdollisen avun, jos ne tavoitteet on saavutettu, jotka on mainittu. Esimerkiksi tunneleiden sulkeminen – ja apu Gaasassa, jälleenrakennus ja muu apu, humanitaarinen apu, kaikki tämä on sellaista, mitä Euroopan unioni voi tehdä. Mutta meillä ei ole keinoja eikä valtaa sanoa stop. Siis parlamentti varmaan ei voisi kuvitella, että lähettäisimme suuret asevoimat sinne lähipään lopettamaan sota. Ei, tällaista mahdollisuutta meillä ei ole. Ja molemmat osapuolet, myös Hamas, ovat riippuvaisia muista valloista kuin eurooppalaiset. Ja Israelilla on suuria liittolaisia, jotka ovat Euroopan ulkopuolella. Siis on olemassa rajoja sille, mitä voimme tehdä. Voimme auttaa, voimme tarjota palveluamme. Ja tässä suhteessa olemme saaneet paljon aikaan, mutta älkää millään tavoin äh, yliarvioiko mahdollisuuksiamme. Kiitoksia, herra Schwarzenberg. Seuraavaksi minuutin puheenvuoron herra Karim. Israelin oikeus puolustautua, jos näin on, oikeudenmukaisen sodan periaatteessa pitää noudattaa. Israel kuitenkin tähän kiinnittää huomiota, se on aivan selvä. Ja jos mekin ja toiminnan näin, se on aivan väärin. Kun käytetään fosforia siviiliväestöä kohtaan, tämä ei sovi sotasantojen kanssa yhteen. Selvästikin EU yksin ei voi ratkaista tätä mutta tältä salista löytyy tavallaan valkoinen elefantti. Meidän pitää ratkaista USAn rooli. Sen reaktio on ollut epäoikeudenmukainen epätasapainossa. Israelin toimet on strategisesti kalkuloitu, mutta herra Obaman virkaantulo lähenee, maailma odottaa ja EU on äh, innokas äh, mm, kumppani. Autatteko palauttamaan arvot vai annatteko tämän epäoikeudenmukainen jatko? Teetkö työtä kanssamme, jotta voimme tarjota turvaa kaikille? Apaistus kysyvät teiltä, miten voi olla oikein, että teidän maanne pyytää humanitaarista apua paikan päälle, mutta olette kuitenkin hiljaa silloin, kun pommit putoavat taivaasta. Kollegat, jotka haluavat rikkoa Hamasin sotilaskeinoin pelkästään, menkää itse Gazaan ja länsirannikolle. Silloin huomaatte, että minkä takia Hamas voittaa ihmisiä puolelleen. pelkkä alku on vasta tämä välttämätön tulitauko. Berk. Eh, it is very clear that the parties to this conflict... Selkeä, että halutaan, että kansainvälistä humanitaista lakia kunnioitetaan ja siviiliväestö Gazassa jatkuvasti joutuu maksamaan hyvin korkean hinnan. Täytyy kuitenkin olla jatkuvuus, mitä tulee esimerkiksi syrjimättömyyteen ja suhteellisuuteen. Tässä pitäisi siis tosiaan noudattaa suhteellisuusperiaatetta, koska valitettavasti olemme nähneet kuitenkin et sen, että siis kun tunnustamme sen, että Hamas aloitti raketti-iskut Israelia kohtaan, Israelin reaktio on mielestäni ollut kuitenkin suhteeton. Luvut puhuvat itsestään. Yli 900 palestiinalaista on tapettu, kuollut ja huomattavasti harvempia israelilaisia sen on itse suhtautettava voimankäyttönsä kansainväliseen lakiin. Ei voida kuitenkaan sitä unohtaa, että Hamas on EU-ssa terroristijärjestö ja sen pitää luopua aseellisesta taistelustaan. Hamashan on jatkuvasti kieltänyt tunnustamasta, kieltäytynyt tunnustamasta Israelin olemassaolon. On muistettava myös, että Etelä-Israelin asukkaiden väestön on oikeus elää pommituksitta. Mladenov. Herra Mladenov. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Kaikki ne, jotka ovat seuranneet konfliktia, nyt niin saattaisi olla sellainen hetki, jolloin nostamme kätemme ylös ja huudamme epätoivomme. Mielestäni ei näitä, näin ei pitäisi kuitenkaan tehdä, koska suurin testi inhimillisyydellämme tänään on todellakin ymmärtää, mistä on kyse. Ja ensimmäinen asia liittyy siihen, että mitään pysyvää ratkaisua konfliktille ei löydy ilman, että lopetetaan pommitukset. Toinen kysymys. Ei saada kestävää ratkaisua konfliktiin ilman, että avataan Gaza humanitaariselle avulle. Ja presidentti Peres on ollut aivan oikeassa, kun hän on sanonut, että Gaasa pitäisi avata avulle eikä sulkea raketteja varten. Tämä on olennaista kaikille. Ei, ei voida palata status quo-tilanteeseen ja mielestäni me voimme saada aikaan eri asioita. Ensinnäkin parlamentti, jossa voi saada molemmat osapuolet yhteen keskustelemaan toiseksi. Meidän pitäisi seisoa komission neuvoston takana tukea näitä toimielimiä. Sitten pitäisi tukea tiukasti egyptiläistä neuvottelulinjaa, koska tämä on ainoa tie, joka voi johtaa ratkaisuun ja tuli taukoon, jota kaikki tällä hetkellä toivomme. Kiitoksia. Kiitoksia minuutin puheenvuoro Rova Gill. Uh, Kiitos. Ei ole kysymys pelkästään tämän parlamentin jäsenistä, jotka ovat järkyttyneet Kasan tapahtumista, vaan myös eurooppalaiset ovat tosiaan järkyttyneet ihmisten kärsimyksestä Gaasassa ja se, että Israel on pitänyt tätä saadoksissa aivan liian aikaa kauan. On kysymys kammottavista hyökkäyksistä, sotilaallista hyökkäyksistä, siville ja ennen kaikkea naisia ja lapsia kohtaan se, että maailmanyhteisö pyytää, vaatii välitöntä aselepoa tai tulitaukoa on langennut kuuroille korville. Israelin on kunnioitettava kuitenkin kansainvälisen oikeuden periaatteita. Jollei se tee sitä, niin se merkitsee siis sitä, että Israel menettäisi kaiken kansainvälisen yhteisön tuen, joka vielä on jäljellä. Valitettavasti Tämä YK on julkilausema on sivutettu, mutta EU on yhä löydettävä oma roolinsa. Ehkä se voi sen tehdä, jos se ryhtyy voimakkaampiin toimiin kuin tähän saakka, koska ei liitä, riitä pelkästään se, että suhteemme pannaan jäihin, vaan me olemme yksi pääkauppakumppani ja yksi suurimmista rahoittajista, joten me voimme tällä tavoin todella panna tämä, tai soveltaa tätä. Kiitoksia. Sitten herra puhemies arvoisa komission jäsen voidaanko hyväksyä tai suvaita kansainvälisen oikeuden oikeudessa, että kun yritetään netosoida Hamasin terroristit, Israelin valtio voi ryhtyä valtavaan sotilasterrorismiseen toimintaan ja rikkoa törkeästi YK päätöslauselman ihmisoikeuksia ansaan joutuneita siviilejä kohtaan. Ja onko tällainen toiminta johdonmukaista ajatellen omaa EU-arvoa, demokratiakeskusteluamme ja Onko Israelin, lobba, Israelin lobbyjärjestö niin suuri, että voi pakottaa USA ja EUn seisomaan toimettomana ja vain katsoa näitä hirvittäviä kauheuksia, joita tapahtuu sen nimissä taistellaan terrorismia vastaan. Jos vastaus näihin kysymyksiin on kyllä, silloin meidän pitäisi kaikkien pitää Israelin hallitusta rohkeana siinä, miten se on toiminut Kaasassa. Jos vastaus on ei, silloin meidän pitäisi vahvasti tuomita ja selkeästi tuomita Israel ja ryhtyä ripeästi, tehokkaasti toimiin Israelia vastaan mukaan lukien kauppasanktiot, jotta voidaan lopettaa joukkomurha kanssa nyt ja tulevaisuudessa. Ja minä vetoan vahvasti ministeri, joka nyt poistuu, joka sanoi, että itse asiassa me voimme tehdä varsin vähän. Me voimme tehdä paljonkin ja meidän täytyy. Puheenvuoron saa seuraavaksi herra Gürk.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 Puhemies, kiitos. Minut valittiin tähän parlamenttiin 25 vuotta sitten. Tämä on ehkä tärkein keskustelu, jota käydään. Rouva komission jäsen, toivon, että olette kuunnellut erittäin tarkkaavaisesti ulkoasianvaliokuntaa eilen ja tänään parlamenttia. Toisin kuin herra Schwarzenberg, siis on kysymys moraalisesta voimasta, jota voimme tässä käyttää tätä aggressiivista osapuolta vastaan. Siis on kysymys siitä, että useat ihmiset ovat satoja vuosia tällä mantereella kärsineet. He ymmärtävät teidän suositteenne siitä, että EU katkaisisi kaikki yhteydet Israeliin ennen siihen saakka, kunnes se päättää pommituksen. Kiitoksia Seuraavaksi herra meidän pitää tiukasti sanoa Israelille, että sen pitää lopettaa tappaminen, päästää ihmiset auttamaan haavoittuneita ja sen asenne kansallista oikeutta vastaan. Sillä täytyy olla seurauksia ajatellen sen suhteita EUn kanssa. Haluan kiittää nuoria eurooppalaisia yhteistyön tekijöitä, jotka ovat kärsineet kaasalaisten rinnalla, aivan erityisesti Alberto Athea. Tämä, he edustavat hienoimpia arvoja, solidaarisuuden, demokratian arvoja Euroopassa. Ja sen pitää liittyä tähän hirvittävään konfliktiin. Kiitoksia. Rova Auken. Tack, herr Kiitoksia puhemies. Haluaisin sanoa vain kaksi asiaa. Toinen asia on se, että meidän päätöslauselmassamme lukee, että me olemme ähm, upgradirauksella, siis korotukselta poistaneet tukemme ja minä toivon, että puheenjohtajan sanoista ei käy ilmi se, että toimimme niin kuin aikaisemminkin. Ja toinen asia on se, että Israel ei ole missään vaiheessa äh, sanonut, että, te, että he haluavat ryhtyä neuvottelemaan. Eli on tulituksia, koska Israel ei missään vaiheessa blokadiaan päättänyt. Ja mitä siellä sitten tapahtui? Yksinkertaisesti vaan lisättiin vauhtia Napoleksen jälkeen ja emme koskaan varmaan maailmassa enää pysty saamaan aikaan sopua näillä säännöillä, mitä meillä on. Meidän pitää huolehtia siitä, että Israel myöskin täyttää velvoitteensa. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Edustaja Auken. Seuraavaksi puheenvuoro yksi minuutti. Edustaja Stasni. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia herra puhemies. Eilen meillä on Irlani, Israel Palestiina valtuuskunnan kokous. Ja voidaan ajatella niitä tuntemuksia, syytöksiä 18 päivän sodan jälkeen, kun lähes tuhat ihmistä on jo menettänyt henkensä. Mutta niin vain on, että Israel kahdeksan vuoden odottelun jälkeen niin, että on joutunut kärsimään 8000 ohjuksesta Kaasan rajoilla menetti kärsivällisyytensä. He halusivat taata turvallisuutensa, se on heidän oikeutensa ja velvollisuutensakin. Hamas on terroristijärjestö. Se on selvä syypää myös Palestiinan kurimukselle. Ratkaisu löytyy siinä, että me elvytämme kvartetin toimintaa, yhdistämme Yhdysvaltain hallinnon ja meidän EUn toimet. Olen kiitollinen puheenjohtajavaltiolle painopistealueesta ja aktiivisesta mukanaolosta alueella. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi minuutin puheenvuoro edustaja Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Conflictul care durează de foarte multă vreme... Kiitoksia, puhemies. Tämä konflikti on jatkunut jo pitkään, vuosikausia. Se johtuu eh, kulttuuriongelmistakin. Ratkaisu eh, on Israelin valtio eh, ja kestävä Palestiinan valtio, mutta jotta saataisiin nyt aikaan normaali tila, Palestiinalla pitäisi olla oikeusvaltioperiaate ja sitä noudattava valtio pitäisi saada aikaan normaalit poliittiset olosuhteet ja edistää niitä poliitikkoja, jotka haluavat ratkaista ongelman neuvotteluin. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro edustaja De Brun. Herra puhemies, haluaisin tukea niitä, jotka ovat tuominneet Israelin yhdeksät Kaasaan ja haluavat tukea väestöä Kaasan alueella. On vahinko, että EU ei pysty sen enempään. Sen pitäisi kuitenkin miettiä suhteitaan Israeliin. Sen Israelin täytyy kuitenkin ensin täyttää kansainväliset velvollisuutensa. Ennen tätä laajentumistakin näimme, miten Israel halusi kollektiivisesti rangaista palestinalaisia Kaasalla. Jos ajatellaan hyökkäyksiä modernein asein palestinalaisia vastaan, niin se osoittaa, että he eivät viittaa lainkaan Palestinan väestöstä, joka on eristyksissä. Meidän täytyy tehdä selväksi, kun sanomme, mitkä ovat seuraukset, kun nimenomaan kansan väestö kärsii sitä syttömästi. Kiitoksia. Edustaja Sikerski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Szanowni Państwo, z wielkim bólem obserwujemy to, co się dzieje. Kiitoksia puhemies. Me olemme hämmentyneen seuranneet Gaasan tapahtumia ja olemme huomanneet, että Hamas on provosoinut tämän tilanteen mutta kumpikaan osapuolesta tässä konfliktissa ei, ne, he eivät mieti eh, rauhaa, vaan omia etujaan. Kansainvälinen yhteisö ei voi antaa tällaisen sodan jatkua. YK pitäisi puuttua. Meidän täytyy lopettaa tämä sota. Armeijan pitäisi palata eh, kasarmilleen ja Hamasin ei enää pitäisi laittaa raketteja Israelin puolelle meidän pitää saada humanitaarista apua siviileille ja hoitaa loukkaan, päästä hoitamaan loukkaantuneita. Maa pitää palauttaa normaali tilanteeseen. Euroopan unioni pitää auttaa siinä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Juri, yksi minuutti. Yes, Mr. Svoboda. Niin, herra Svoboda. Mr. President, I just want to... Puhemies, haluaisin kysyä Meillä on vielä kaasukeskustelukin tulossa vai onko, vai onko se poistettu kokonaan ohjelmasta? Me odottelemme täällä. Ei ole kyse lähi kyse vaan myös keskustelu kaasusta. Onko se poistettu esityslistalta? Kyllä minä tiedän. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro edustaja Juri. Hvala. Mene je zadnji nastop eh, ministra... Kiitos herra puhemies Tsekin tasavallan ulkoministerin puheenvuoro oli kovin huono. Nyt voimme vain luottaa komissioon, koska kuolleiden lukumäärä vain kasvaa jatkuvasti. Jos odottelemme vielä, saattaa olla, että kyse tulee olemaan vielä suuremmasta määrästä. Hamasista on vaikea keskustella, kun se on terroristijärjestöjen listalla. On vaikea ryhtyä sitä vastaan toimiinkaan. Islam kuitenkin meidän ystävämme ja kumppanimme tärkeä kansainvälisen yhteisön jäsen, ja sen täytyy noudattaa kansainvälisen oikeuden sääntöjä. Sen täytyy noudattaa kansainvälisiä määräyksiä, muun muassa YK on päätöslauselmia. Jos ei se siinä onnistu, ystävien ja kumppaneiden täytyy pystyä tuomitsemaan sen toimen. Bien, vamos a cortar. Oikein hyvä. Päätämme tähän äh, puheenvuorokierroksen ja nyt komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Puhun lyhyesti, koska keskustelu oli niin pitkä. Aivan ensiksi minä olen ollut neljä vuotta jo kvartetin jäsenenä ja voin sanoa, että EUlla on oma roolinsa, mutta meillä ei ole tietenkään vahvinta osaa tässä näytelmässä ja se on turhauttavaa meille kaikille, varsinkin näin vaikeilla hetkillä, jolloin haluaisi saada aikaan aivan välittömästi kestävän tulitauon, niin kuin me olemme ehdottaneet, mutta valitettavasti eh, sitä ei saada niin nopeasti aikaan. Haluaisin kuitenkin eh, eh, aivan varovasti antaa viimeiset tiedot, joita minulla nyt on. Sanotaan, että egyptiläiset lähteet raportoivat, että Hamas äh, reagoi myönteisesti viimeiseen Egyptin ehdotukseen. Nyt liikettä on syntynyt joka tapauksessa. En ole varma, onko tämä lopullisesti vahvistettu, mutta Hamas pitää lehdistötilaisuuden illalla kello kahdeksan, joten toivottavasti asiat menevät eteenpäin. Ja tämä on asia, jota me kaikki haluamme. Ja toiseksi sanoisin, että vaikka olemme turhautuneita, meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin jatkaa työtä rauhan puolesta. Näin me teemme ja minä olen sitoutunut tähän työhön niin kauan kuin olen jäsen lähi kvartelissa. Me voimme asiat saada aikaan yhdessä, voimme auttaa Palestiinan sovitteluyrityksiä ja tällä tavoin voidaan täysin välttää tämä Gazan epänormaali tilanne heti kun saadaan tulitauko aikaan, me pyrimme palauttamaan täysin peruspalvelut kansalaisille, kun ne on nyt keskeytetty mutta mikä on tärkeintä ja tarpeellisinta nyt on se, että tämä tuho lopetetaan ja mennään nopeasti jälleenrakennukseen ja pyritään rauhaan. Me olemme puhuneet tästä asiasta nyt jo pitkään. Siitä syystä en puhu tämän pidempään, mutta tämä on ikään kuin minun ajatukseni ja henkeni. Kiitos. Kiitoksia komission jäsenelle. Nämä ovat sellaisia ongelmia silloin, kun meillä on kaksi mielenkiintoista Äh, asiaa äh, peräkkäin. Seuraavaksi menemme äh, seuraavaan kohtaan. Kyse on neuvoston ja komission julkilausumista Venäjän kaasutoimitukset Ukrainaan ja EU-hun. Tästä ensimmäiseksi neuvoston nimissä puheenvuoro herra Bondralle.